Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Luulenpa, että voimme aloittaa tämän kokouksen. Mutta tosin vasta sitten, kun varapuheenjohtaja on päässyt tänne eteen asti. Merja, Merja, Merja, voisitko istuutua? Danke sehr. Kiitos. Koordinaattoreiden kokoukset eiliseltä ja sitten 13.10. kokouksesta. Ne on teille jaettu, jos teillä ole vastalauseita näitä päätöksiä vastaan tämän, tämän ilta mennessä, niin, tai kello kolme mennessä nämä on sitten hyväksytty. Ja me puhuimme myös ö, päätöksistä vuonna vuodelle 2015 tutkimuksesta, ja 5. marraskuuta, eli huomenna, on määräaika ehdotuksille, eli ehdotukset pitäisi huomiseen mennessä toimittaa sihteeristölle briefing- ja tutkimusehdotukset. Ja sitten kohta yhdeksän Fraunhof-instituutin Wolfgang Schada. Hänet haluaisin toivottaa tervetulleeksi ja hän kertoo TNT-hankkeisiin sijoittamisesta. Ja tietysti herra Rotenkata myös Fraunhofer-instituutista. Tervetuloa tänään Ai anteeksi, ettekö te olekaan Fraunhofer-instituutissa enää? Tai niin, aikaisemmin hän oli Fraunhofer-instituutissa. Vuonna 2013 tämä valiokunta antoi tehtäväksi tämän tutkimuksen. Tämä tutkimus julkaistiin jäsenille viime viikolla ja täällä on myös paperiversioita tästä tutkimuksesta täällä salissa jaettavana. Kiitos herra Kramer ja kiitos tästä kutsusta. Yritän pitää tämän esitelmän englanniksi, sillä tämä tutkimuspaperihan on tehty englanniksi. Hyvät naiset ja herrat, kiitos, että kutsuitte meidät tänne esittelemään tämän tutkimuksen. Siinähän on kyse laajoihin TNT-hankkeisiin sijoittamisesta. Koite Koite-yliopistosta on myös täällä edustaja ja minäkin olen mielelläni vastaan kaikkiin kysymyksiin tämän esitelmän jälkeen. Me olemme ajatelleet tällaista rakennetta tälle tutkimukselle. Me haluaisin puhua ensiksi TNT-hankkeesta ja sitten päätöksentekoprosessista, projekti, projektien rakenteesta, ja isoista hankkeista, miten niitä pitäisi kehittää rinnakkain infrastruktuurihankkeiden karkeen kanssa. Nämä ovat siis niitä aiheita, joista haluaisin puhua. TNT-verkot syntyvät noin 20 vuotta sitten. Ne alkoivat poliittisesta ideasta ja ne ovat nyt siirtyneet, muuttuneet analyyttisemmiksi. Eli siis ensiksi tuli jäsenvaltioista ehdotuksia, hankeehdotuksia ja nyt sitten tämä komitea, tämä valiokunta ja komissio ovat tehneet ehdotuksia, eli on siis kokonaisvaltaisempi idea siitä, miten pitäisi kehittää liikenneverkkoa Euroopalle. Eli nyt olemme siinä tilanteessa, että meillä on verkostokonsepti TNT-verkostoille. Eli kuten tiedätte, meillä on nyt yhdeksän käytävää, ne niin näette tässä kuvassa. No niin, niin sitten seuraava kuva näistä yhdeksästä käytävästä olemme yhdeksän tapa- 12 tapaista valinneet tähän tutkimukseen ja seitsemän niistä ovat olleet myös edellisessä tutkimuksessa mukana ja viisi uutta tapausta on valittu tähän tutkimukseen, nimittäin Rauta Rain-projekti, sitten Stuttgartin Ulmin välinen korkeanopeusjunareitti ja Lyonin ja Torinon pohjatunneli, Gotthardin pohjatunneli ja Lötsbergin pohjatunneli. Eli nämä ovat nämä viisi uutta tapausta, jotka on otettu tähän mukaan. Muutamia lukuja sitten. 131 miljoonaa euroa on pienin hanke ja isoin hanke on 10 miljardia euroa. Näissä hankkeissa on eri indikaattoreita käytetty, joissa, joilla osoitetaan sosiotaloudellista etua. Jos katsotaan kustannushyötysuhdetta, niin se on 1,5-2,6. Ja kun katsotaan muita indikaattoreita, kuten esimerkiksi takaisin maksu, aikaväli, niin se on noin 15 20 vuotta, tai jossakin tapauksessa joka, jopa 50 vuotta. Nämä ovat siis niitä tapauksia, joita olemme, tai projekteja, joita olemme analysoineet, ja olemme, olemme saaneet nämä viisi johtopäätöstä aikaiseksi. Ensimmäiseksi, ensimmäinen koskee päätöksentekoa yhteisrahoituksesta tällaisissa hankkeissa. Useimmiten nämä, nämä hankkeet on jaettu eri toimiin. Jos katson esimerkiksi Rail Baltica-hanketta, niin yksi toimi saattaa olla esimerkiksi koskea Liettua. Ja INEA, INEA-viraston pitää sitten kehittää tämmöinen hierarkia niille toimille, joita pitäisi rahoittaa. Ja tämän rankingin mukaan liikennepääosasto päättää, mitkä toimet yhteisrahoitetaan. Tämä tehdään niin, että analysoidaan neljä arviointikriteeriä, eli relevanssia, kypsyyttä ja laatua muun muassa. Äh, relevanssilla on kyse, relevanssissa on kyse siitä, äh, että on, on olemassa tarjouskilpailuja tätä projektia varten ja hankkeen kypsyydessä on kyse siitä, äh, että, että mietitään, onko tämä, tämä hanke suunniteltu loppuun asti, onko se tarpeeksi kypsä rahoitettavaksi. Ja sitten kolmas, kolmas kriteeri on tämän hankkeen vaikutus, investointivaikutus. Luoko tämä positiivisia sosiaalitaloudellisia vaikutuksia? Ja tässä on kyse myös kustannushyötyanalyysissä ja tietysti myös ympäristövaikutuksista. Onko ne arvioitu tarpeeksi hyvin? Nämä kaikkien toimien pitäisi siis täyttää tämä vaikutuskriteeri. Ja sitten lopuksi tarkastellaan laatua. Tämä, tässä tarkastellaan hallintorakenteita hankkeessa. Onko oikeat suunnitelmat olemassa? Ja tässä kohtaa pitäisi myös tarkastella kahta muuta seikkaa, jotka, jotka, joita joskus tarkastellaan, mutta ei aina, nimittäin riskinhallinta toimien riskinhallinta, eli siis mm, jos muutoksia tarvitaan, niin mitä riskejä saattaisi tulla, jos hanketta siis muutetaan. Ja myös pitäisi äh, ottaa huomioon muutosjohtaminen, miten muutosta voitaisiin, muutoksia voitaisiin hallita, miten ha- muutokset vaikuttavat kokonaiskustannuksiin. Eli nämä kaksi seikkaa pitäisi ottaa tässä laadussa paremmin huomioon. Ja kolmanneksi arvioimme EUn megahankkeita. Kun puhumme näistä hankkeista, niin kyse on isoista hankkeista, jotka saavat ison osan EUn yhteisrahoitusta 30-40 prosenttia tai jopa korkeampia osuuksia esimerkiksi kohesiorahastoista – Niin tässä, näistä tarvitaan hyvin standardisoituja kustannushyötyanalyysejä, jotta tiedot ovat verrattavissa eri hankkeiden välillä ja tarvitsemme tietysti integroidun liikennemallin. Tällä hetkellä tällaista mallia ei ole, tai ainakaan tarpeeksi hyvää mallia, ja kun puhumme tällaista megahankkeista, jotka maksavat miljoonia tai jopa miljardeja euroja, niin silloin pitää, pitää analysoida myös laajemmat taloudelliset vaikutukset, ne vaikutukset, jotka eivät ole päättämättä suoraan ajan säästöjä tai kustannusten sääntöjä. Ja myös pitää myös arvioida, miten hanke vaikuttaa BKT. -hän. Ja me, mm, on myös tärkeää, että näiden hankkeiden suhteen tehdään riippumattomia toteutettavuustutkimuksia, ei pelkästään hankkeen toteuttajien tekemiä tutkimuksia. Ja sitten isojen hankkeiden yhteisrahoitus, jos EU esimerkiksi rahoittaa 40 prosenttia ja muut 30 prosenttia, niin EU pitäisi saada myös iso paino päätöksenteossa ja myös monitorointi, valvontatoimet pitäisi saada komission hoitoon sillä EU näissä hankkeissa kantaa myös suuren osan kustannuksista. Ehkä tässä kohtaa pitäisi myös mainita, että jos katsomme erilaisia korkeanopeusjunahankkeita, niin näiden kustan, kustannukset saattavat olla kovinkin erilaisia eri maissa. Ja tästä syystä on tärkeää valvoa projekteja ja tarkastaa ne. Eli Euroopan komissio voisi ottaa tässä vielä enemmän vastuuta hartioilleen, niin tämä saattaisi myös säästää kustannuksia. Ja sitten hankkeiden kypsyys ja niiden suunnittelu. Tässä puhun, tai anteeksi, haluaisin tämän seuraavan dian, kiitos. Niin, eli kohta neljä. Kiitos. Hankkeiden suunnittelussa on tietysti tärkeää, että yksityiskohdat on määritelty, eli pitää ehkä noudattaa tiettyjä luonnonsuojelualueita, ja tämä vaatii tietyn reitityksen. Tämä pitää ottaa myös huomioon, eli ei, ei pelkästään siinä vaiheessa, kun hanke toteutetaan, vaan heti alussa, koska muuten kustannukset nousevat. Jos sitten hanke on tarpeeksi, tarpeeksi pitkällä, tarpeeksi kypsä, ja kun päätökset tehdään, niin silloin pitää, pitää määritellä esimerkiksi nopeus, onko tavoitteena 200 kilometriä tunnissa, 220. Nämä pitää määritellä ja, sit, ja myös insinöörityön toteutettavuus pitää määritellä, jos on rakennettava tunneleita esimerkiksi. Ja tietysti ympäristövaikutusten arviointi on tehtävä. Kaikki ne vaikutukset on arvioitava, jotka saattaisivat myös vaikuttaa itse hankkeen suunnitteluun. Eli näiden kaikkien kriteerien pohjalta on mahdollista tehdä päätös isoista hankkeista, on mahdollista tehdä kustannusanalyysi ja tietysti saattaa olla, että kustannukset lisääntyvät inflaation takia, mutta ei pitäisi, se, on, se on normaalia, mutta ei pitäisi olla kustannus, kustannusten nousua suunnitteluvirheiden takia. Isot hankkeet isossa hankkeessa muutosjohtaminen on otettava huomioon. Meillä on myös tämä Building Implementation Modeling käytössä. Siinä on, tässä on kyse tietokonemallinnuksesta. Tällaisella mallinnuksella saadaan aikaiseksi oikea aikataulu hankkeelle ja kustannukset saadaan laskettua. Ja jos suunnitelmaa pitää muuttaa, saa heti nopeasti tehtyä uuden kustannusarvion ja uuden aikataulun. Tämä antaa päätöksentekijöille mahdollisuudet arvioida, arvioida muutosten seurauksia hankkeessa. Eli tämä on tietysti tärkeä väline. No niin, ja sitten seuraava dia, eli viides kohta. Meidän pitää ottaa huomioon infrastruktuurin lisäksi myös liikennepolitiikan puitteet. Liikennepolitiikka tietysti vaikuttaa infrastruktuuriin ja toisinpäin. voidaan, tällainen iso hanke voidaan jakaa eri vaiheisiin ja yhtä vaihetta voidaan aloittaa toteuttamaan ja samalla sitten tarkastellaan, miten liikennemarkkinat etenevät tai kehittyvät niin, ja jos ne sitten kasvavat, eli, to, eli toimivat kuten odotetusti, niin silloin voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Eli näin voidaan arvioida, tarvitaanko seuraavia vaiheita vai ei. Ja tämä vähentää sitä, että yliarvioimme liikennetarpeen. Ja tietysti meillä on liikennemarkkinoiden vapautumis, vapauttamisen kysymys käsillä. Tämä tietysti vaikuttaa myös infrastruktuuriin. Jos otamme esimerkiksi Lyonin ja Torinon pohjatunnelin esimerkin, niin on siinä, molemmissa päissä on sijoitettu paljon varoja tähän, mutta jos markkinat eivät ole vapaa, vapaita, niin silloin koko tästä infrastruktuurista ei saada parhaita, parasta hyötyä aikaiseksi. Eli tämä pitäisi myös taata, tämä aspekti. Kun katsomme esimerkiksi Gotthardin ja Lötzbergin pohjatunneleita, niin niissä paketeilla haluttiin, äh, niin niillä, niissä rahoitusta saatiin esimerkiksi raskaiden ajoneuvojen verotuksesta tai tiemaksuista. Eli ne, ne ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten ollaan johdonmukaisesti liikennepolitiikka ja nämä, tämä, nämä hankkeet saatu yhdistettyä. Eli, tie, eli liikennepolitiikka näiden hankkeiden yhteydessä pitää saada oikeaksi. Sitten viimeinen kohta, kuudes kohta, nimittäin yleisön osallistaminen. Näiden esimerkkien perusteella olemme nähneet, miksi on tärkeää osallistaa yleisö. Jos yleisö osallistuu laajamittaisesti ja aikaisessa vaiheessa, niin tämä parantaa hanketta. Myös hankkeiden vastustajilla on hyviä ideoita, niilläkin voidaan parantaa hanketta. Ja kun ihmiset otetaan mukaan aikaisessa vaiheessa, niin silloin myös vältetään viivästyksiä, koska vältetään esimerkiksi oikeudenkäyntejä. Eli tämä on yksi niistä yleisön, suuren yleisön osallistamisen isoista hyödyistä. Toinen esimerkki ovat, oli se, että kansanäänestykset itse asiassa auttavat esimerkiksi Gotthardin Gotthardin ja Lötzbergin pohjatunnelit ovat yksi esimerkki tässä. Sveitsissä järjestettiin niistä kansanäänestys, jonka tulos oli myönteinen, ja nämä hankkeet niistä ei välttämättä ole, ne eivät ole taloudellisesti kovin kannattavia, mutta niillä on suuri kannatus. Ja sitten toinen esimerkki on Stuttgartin ja Ulmin välinen nopea junareitti. Siellä Suuret mielenosoitukset estivät tämän hankkeen etenemisen ja hallitus aloitti julkisen sovittelumenettelyn television, television kautta. Suuri yleisö pystyi, pystyi seuraamaan koko tätä prosessia ja suuri yleisö, yleisö sai niin tästä tietoa. Sen jälkeen järjestettiin kansanäänestys, jonka myö- tulos oli myönteinen ja nyt ollaan siinäkin, tässäkin projektissa päästy eteenpäin pattitilanteesta. Eli tällaisissa isoissa hankkeissa pitää ottaa huomioon myös se, että kansanäänestykset saattavat olla hyvä väline, jotta prosessi on täysin avoin. Ja sitten lopuksi haluaisin siteerata tuota eh, Netlips-hanketta, jos hanke ei ole valmis jos hanke ei ole valmis siirtymään seuraavalle tasolle, niin se, se pitää parantaa ennen kuin siihen käytetään rahaa. Kiitos herra Sane tästä esitelmästä. Nyt ensiksi koordinaattorit saavat puheenvuoron, mutta koska aika ei ole paljon, niin puheaika on rajoitettu kahteen minuuttiin. Um, veel dank aan eh, Dr. Schade voor de... Kiitos. Kiitos meidän alustajallemme tästä tärkeästä, selkeästä esityksestä. Nyt toivottavasti kaikki löytävät oikean kanavan, koska käytän omaa äidinkieltä, niin minulla olisi oikeastaan kolme kysymystä. Ensinnäkin haluaisin tietää, oletteko tutkineet myös paikallisia verkostoja, jotka sitten ovat yhteydessä näihin suuriin TNT-hankkeisiin. Usein ongelmista puhutaan esimerkiksi niin, että on vaikeuksia päästä yhteyteen tällaisen suuren verkoston kanssa. Ja kenties voitte puhua tästä enemmänkin. On ensinnäkin totta kai lähtökohta, mistä lähdetään liikkeelle ja toisaalta kohde, minne ollaan metkelle ja sitten tähän liittyy, liittyvät yhteyspisteet, vaihtopisteet. Sitten kansalaisten huolet. Tässä omassa puheenvuorossanne Esititte myös suosituksia, mutta näyttää siltä, että suositukset kuitenkin ovat aika lailla heikkoja, jopa liian heikkoja. Olemme todenneet, että on paljon pieniä kyliä, kuntia, paikallisyhteisöjä, jotka eivät niinkään pidä siitä, että suuria infrastruktuurihankkeita toteutetaan. Nämä kunnat ovat huolissaan. Eli ongelma on todettu, mutta minkälaisia ratkaisuja sitten löydettäisiin, koska kansalaiset ovat enemmän huolissaan kuin mitä te nyt annoitte ymmärtää tämän alustuksen perusteella. On hyvin mielenkiintoista muistaa se, että tehdään ero toisaalta ympäristövaikutusarvion välillä ja ympäristön strategisen analyysin välillä ja sitten taas toisaalta ilmastovaikutusanalyysin välillä. Eli toki nämä erot ovat varsin hienovaraisia. Onko, ovatko nämä erot pelkästään teoreettisia vai eivät? Ja minkälaisia käytännön vaikutuksia tällä voi olla? Kiitos. Seuraavaksi Ismail Ertuk. Kiitos myös minun puolestani herra professori Saadelle tästä mielenkiintoista alustuksesta. Herra Saade, minulla olisi Muutama kysymys, joka, jotka eivät välttämättä ole suoraan teille, vaan myös komission kollegoilla, sillä näen, että komissiolta on täällä asiantuntijoita paikalla. Herra Saade, mainitsitte, että esimerkiksi Stuttgartin hankkeen suhteen paikallisviranomaisten osallistaminen on hyvin tärkeää, ratkaisevaa jopa. Niin nyt toivottavasti komissiokin kuuntelee nyt hyvin. Ensinnäkin ministeriöt, esimerkiksi Saksan liikenneministeriö, on pelkää, että että, että me päätämme täällä kummallisista asioista. Esimerkiksi Saksassa on niin, että olemme että olemme päättäneet paikallisviranomaisten roolista, mutta Saksassa sitten kyse on hyvin, hyvin alhaisen tason paikallisista viranomaisista, mutta kauppakamareita ei esimerkiksi osallisteta. Tämä, tästä syystä haluaisin kysyä Euroopan komissiolta, mitä välineitä meillä on ennen rikkomismenettelyn käyttämistä painostamiseksi ja mitä pitää tapahtua ennen kuin komissio ottaa käyttöön rikkomismenettelyn. Ja vielä haluaisin kysyä, kun esimerkiksi kotiosavaltiossa, niin Bayerissa tästä puhutaan. Onko vapautta paikallisella tasolla päättää, milloin mikäkin hanke toteutetaan? Eli jos on tietty tarjouskilpailu avattu, niin voiko, voidaanko Saksassa sanot, sanoa, että no emme osallistu tähän tarjouskilpailuun vielä, vaan minua kiinnostaa muut asiat, menemätkö tämä varat sitten hukkaan, ja sitten use it or lose it periaate, käytetäänkö sitä, voimmeko se, me siis vapaasti päättää, milloin me haluamme nämä hankkeet toteuttaa, tämä kiinnostaisi minua sillä, sillä minä esimerkiksi paikall- entisenä paikallistason politiikkona kyllä mietin tätä. Kolnish, Van Dalen, Bilbao, Nielsen, Rivo, Liberatski, Tsuika, Ainto ja minä ja sitten komission edustaja. Puheluettelo. Voinko sulkea puheluettelon? En. Ja sieltä vielä. Mm. ja myös Rova Virkkonen listalle. No niin, ja sitten seuraavaksi Kesinen Maisnää. Kiitos. Luulin, että ECR on ensimmäksi. No mutta hyvä. Kiitos herra Shadille tästä alustuksesta. Tai oliko kollega ensiksi? Eli Rova Maisner, puhukaa vaan. No, kiitos tästä alustuksesta. Minä siirryn heti kysymyksiin, mm, mutta puhuitte tuossa viimeiseksi kansalaisten osallistamisesta. Olen samaa mieltä, ennen kaikkea Saksassa suuri yleisö on hyvin aktiivinen ja hankkeita on epäonnistunut juuri sen takia, että kansalaisia ei ole osallistettu. Miten tämä voidaan tehdä? Miten voidaan kansalaiset osallistaa Voidaanko se tehdä jokaisessa hankkeessa? Voitaisiinko, voitaisiinko tällaista demokratisointua harjoittaa, minä kyllä suosin sitä, mutta boikotoimmeko tässä, boikotoimmeko me tässä toisiamme? Esimerkiksi Saksassa tämä Y-käytävä, sitä 20 vuotta suunniteltiin ja loppuun lopuksi paikallisten protestien ja kansalaisten osallistumisen takia tätä hanketta ei toteutettu. Ja pelkäänpä vain, että jos kansalaisten osallistamista ei tehdä oikein, niin silloin kyllä kehitykselle luodaan esteitä. Ennen kaikkea rautatieliikenteessä juuri tätä Y-käytävää silloin ehdotettiin. Nyt pitäisi etsiä vaihtoehtoja, mutta niitä ei ole löydetty. Ja kun tätä rautatieliikennettä ei saada kehitettyä, niin silloin liikennettä on yhä enemmän teillä, ja tätä kansalaiset eivät halua. Kansalaisia pitäisi siis tiedottaa sillä tavalla, että hankkeet eivät esty sen kautta. Kiitos seuraavaksi Merja Kyllönen. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat kollegat, liikennepolitiikka kaipaa todella pitkäjänteisyyttä. ten t pakettia puserrettiin kasaan vuosia ja kun paketti saatiin vihdoin ja viimein aikaiseksi niin nyt kaikki meistä haluamme jonkinasteisen revision. esitänkin suoran suomalaisen kysymyksen tuleeko tästä lopulta mitään vai keskitymmekö tappelemaan loputtomasti keskenämme? euroopan yhteisen saavutettavuuden näkökulmasta meidän pitäisi keskittyä varsinkin niihin alueisiin joista on hankala päästä maailmalle hankala saavuttaa eurooppalaisista lähtökohdista eli me tarvitsisimme enemmän keskinäistä solidaarisuutta mutta ennen kaikkea me tarvitsisimme ten t rauhaa sen paketin ympärillä jonka me kerran yhdessä jo päätimme. kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Karimadelli. Merci, euh, monsieur le président. Merci pour... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä esityksestä. Ranska ja Italia pyytävät eurooppalaista rahoitusta Lyon Torino-hankkeelle. Se on erittäin suuri hanke. Ja siihen on liittynyt tiettyjä ongelmia. Ne liittyvät kansanterveyteen, ekologisiin kysymyksiin ja julkiseen etuun. Jopa Ranskan tu- tilintarkastustuomioistuimen lausunnon mukaan lokakuulta e- ei ole ainuttakaan sellaista eurooppalaista kaupunkia, joka, joka voisi perustella tämänkaltaisen Lyonin torinon hankkeen. Ja tämä tilintarkastustuomioistuin on kritisoinut tätä hanketta jo vuonna 2012. Se olisi aivan liian tuottamaton, kun ajatellaan Ranskan ja Italian investointeja. Tämä on johtanut tie- vajeeseen, jollaista Lissabonin sopimuksen perusteella ei voida hyväksyä. Tällä hetkellä hän noin 15 prosenttia tai 20 prosenttia on olemassa olevien reittien käyttöaste ja valkoisen kirjan mukaan kuitenkin tämä hanke tulisi toteuttaa. Selkeä kysymys rahoituksesta, koska tämän hankkeen budjettihan ei näytä nousevan. No, joka tapauksessa me puhumme kolossaalisesta summasta, joka on 26 miljardia euroa Lokakuussa 2013 EU teki, lausui kantansa tästä infrastruktuurista ja minä haluaisin kysyä komissiolta, aiotteko te jatkaa tätä hanketta ja mikä, mitkä ovat tämän hankkeen yksityiskohtaiset rahoituskustannukset? Seuraavaksi Peter Lundgren. Tack för ordet. Eh, jag är också bekymrad över att man endast talar om de... Niin, minä olen aika lailla huolissani, kun puhumme näistä suurista liikennekäytävistä ja miten ne taas sopivat yhteen paikallisten verkostojen kanssa. Loppujen lopuksi Matti Meikäläiset ovat sitten jumissa huonion yhteyksien varassa maaseudulla. Nyt me puhumme tässä megahankkeista, todella suuren luokan hankkeista, jotka vaativat valtavasti veronmaksajien rahaa toteutuakseen, mutta ei ole mitään takeita sille, etteivätkö nämä rahat vain haskaannu näissä valtavissa megahankkeissa. Totta kai kaikkia kansalaisia huolestuttavat nämä jatkuvasti kasvavat kustannukset. Haluaisin tietää tästä hieman lisää. Kiitos. Danke sehr. Kiitos koordinaattorit ovat nyt puhuneet ja koska puhuja, puhuja on niin paljon, niin valitettavasti kysymyksille jää nyt vain minuutti puheaikaa. Seuraavaksi herra Van Dalen. Voorzitter, dank u wel. Uh, eh, Ms. Schade, ik concentreer... Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme nähneet nämä 12 tapaustutkimusta TEN-T-hankkeesta. Haluaisin puhua Betuven reitistä. Sanoitte, että hoidetaan, että tämä projekti on itse asiassa jo hoidettu. Betuven reitin suhteen. Siis tämä kyllä hieman hämmästyttää minua, sillä olin nimittäin Emerichissä ja Saksan puolen linja pitää vielä rakentaa. Onko nyt niin, että tämä Saksan puoli on tästä loppuhankkeesta erotettu? Entä sitten Seinin ja Seltin hanke? 5,9 miljardia euroa oli kustannusanalyysin vuonna 2006. Ovatko nämä kustannukset, kasvavatko ne edelleen? Kiitos. Seuraavaksi Dubrovka Suika. E, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tulen Kroatiasta. Olen kuullut niistä 12 tapaus tutkimuksista, jotka olette täällä luetelleet. En kuitenkaan näe täällä Adriameren Jooniameren käytävää. Tämä käytävähän kuitenkin on TEN verkossa tai kartassa, ja se tulisi Plotchen satamaan, ja sen jälkeen Kroatian, Bosnia-Herzegovinan, Montenegron kautta aina Kreikan Patrasiin. Niiden, niin Berliinissä pidet, pidettiin Merkelin siipien suojissa kokous ää, äh, aikoinaan ja tuolloin tuo reitti luotiin. Nyt haluaisin tietää, kuka tästä reitistä päättää, ottaen huomioon, että paikallis- ja kuntaviranomaiset ovat vastuussa ää, äh, suunnittelusta kansallisten liikennestrategioiden mukaisesti. Kuka tekee päätöksen ja mikä on tämän äh, käytävän kohtalo? Danke sehr, Jens Niel. Kiitos. Seuraavaksi Jens Nielsen. Eh, jag kommer från norra Sverige och... Eh, Kiitoksia. Minä olen Pohjois-Ruotsista. Ja kaikki toki keskittyvät omiin paikallisiin yhteyksiinsä, eikä tämä tule mitenkään yllätyksenä. Näinä aikoina tehdään suuria, toteutetaan suuria hankkeita, jotka ulottuvat aina vuoteen 2020. Eli todella täytyy paneutua siihen, minkälaisia suosituksia esitetään ja minkälaisia johtopäätöksiä voidaan tehdä. Tämä äh, alustus oli minusta oikein hyvä ja tutkimus syvällinen. Minulla olisi kysymys, joka liittyy yhteisrahoitukseen. Vaiheessa yksi, aivan äh, hankkeen alkuvaiheessa on minusta tärkeää, että EU stimuloi yhteisrahoitusta. Se on tärkeämpää alkuvaiheessa kuin hankkeen loppuvaiheessa. Oikeastaan kysyisinkin komissiolta sitä, voitaisiinko tätä jollakin tavalla tehostaa niin, että EUn rahoitus tulisi etupainotteisesti? Danke, die nächste ist Bilbao. Kiitos seuraavaksi Bilbao. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kiitollinen niistä selvityksistä, joita olemme kuulleet tänään ja keskittynyt kahteen kysymykseen. Täällä puhuttiin 12 esimerkkitapauksesta ja mainittiin hankkeita, niiden asiankuuluvuutta, niiden laatua ja niin edespäin, mutta jäin kaipaamaan tiettyjä seikkoja näistä esityksistä, nimittäin johdonmukaisuusulottuvuutta. Euroopan unioni hyväksyi nämä prioriteettihankkeet jo ensimmäisen kerran vuonna 1994. Parisen vuotta sitten me tarkastelimme tilannetta ja me määrittelimme useita hankkeita prioriteettihankkeeksi Niitä ei kuitenkaan ole saatu päätökseen. Te mainitsitte hankkeiden hyvän täytäntöönpanon edut. Eilen meillä oli mahdollisuus analysoida tiettyjä tutkimuksia, joissa puhuttiin kustannuksia, joita koituu ei-Euroopasta. Siitä, että Euroopassa ei toteuteta hankkeita. Mitä voimme tehdä voidaksemme pyytää jäsenvaltioita olemaan johdonmukaisia näiden hankkeiden esittämisessä niin, että voimme ratkaista niitä ongelmia, joita meillä on esimerkiksi raja-asemilla. On ongelmia, joita emme ole kyenneet kertakaikkiaan ratkaisemaan. Siitä huolimatta, että olemme pitäneet näitä painopistehankkeina, Olemme menettäneet jopa eurooppalaista BKTtä. Olemme menettäneet rahaa näiden pullonkaulojen vuoksi. Mitä, sanoitte, ku, mitä tarkoititte, kun sanoitte, että komissio voisi tehdä enemmän? Into. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä kuulin tällä sanan yleisestä edusta tai ihmisten edusta. Mutta mitäpä mitenpä kiinnitämme huomiota äh, vastakkaiseen tahtoon, jos kansalaiset eivät halua näiden hankkeiden toteuttamista. Viittaan tässä juuri Torinon, Lyonin äh, rata, raidehankkeeseen. Ihmiset äh, haluavat ylläpitää tämänhetkisen tilanteen, koska tämä hanke aiheuttaisi konkreettisia ympäristöongelmia. Vuorilla on esimerkiksi uraania ja muita kemiallisia aineita, jotka aiheuttaisivat, aiheuttaisivat vakavia ympäristöongelmia. Miten tällaisia hankkeita voidaan hyväksyä samalla, kun ihmiset tietävät, että kyseessä saattaa olla ympäristökatastrofi? Kyllä nyt kannattaa vielä miettiä toisemman kerran, kannattaako tällaisia hankkeita jatkaa. Kiitos. Seuraavaksi Renault Muselier. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa Bruno Gollnisch ensiksi. Merci. Merci, monsieur Kiitos puheenjohtaja. Kysymykseni oikeastaan liittyy Karin Madelin kollegan esittämän kysymykseen. Nimittäin Torino Lion hankkeeseen. Tämä on herättänyt paljon toiveita, tämä hanke. Meillä on ranskalainen komitea ollut tämän hankkeen johdossa, mutta niin ikään se on herättänyt paljon huolia usealla eri tasollakin. Te totesitte, ja oikeastaan tässä asiakirjassa esittelitte meille kustannusarvion 4-6 prosenttia olisi tässä tämä luku, mutta muut analyysit ovat olleet hieman eri kannalla, vaikkakin tämä on hyvin täsmällinen tämä teidän arvionne. Sitten toinen kysymykseni on seuraavanlainen. Te mainitsitte mahdollisuuden toteuttaa hanke kahdessa vaiheessa. Jos nyt ymmärsin oikein sen, mitä te sanoitte, niin ensimmäinen vaihe eh, ja sen jälkeen tutkittaisiin hankkeen eh, kannattavuutta ennen kuin toinen vaihe käynnistettäisiin. En oikeastaan ymmärrä, miten tällaiset kaksi vaihetta voitaisiin toteuttaa käytännössä, jos tunneli louhitaan eh, ja sitten ei olekaan riittäviä yhteyksiä, niin niin tällaisen tunnelin äh, lauhimisella ei olisi juurikaan merkitystä. Kiitos. Danke. Kiitos. Seuraavaksi René Maselier. Kiitoksia tästä kiintoisesta esityksestä ja siitä, miten ihmiset voivat osallistua näiden, näihin hankkeisiin. Te mainitsitte Torinon esimerkiksi, siitähän puhutaan useaan otteeseen. Tässähän ei ole ainoastaan kyse ranskalaisesta tai ranskalais-italialaisesta ongelmasta, vaan tässä on kyse oleellisesta eurooppalaista reitistä, jo sillä tulee olemaan merkittäviä seuraamuksia muun muassa ympäristölle, myös myönteisiä, kun ajatellaan, että ruuhkautuminen vähenee ehkä maanteillä. Olen puhunut siitä, kuinka tärkeitä vuoristoalueet ovat ja minkälaisia kustannuksia tästä seuraa. Voitteko vakuuttaa meille, että saamme aikaan hyvän vastineen rahalle tästä hankkeesta? Ja vaikka Gran, joka edustaa tätä Reinin ja Alppien aluetta. Kuka tekee yhteistyötä? Haluaisin tietää, kuka tekee yhteistyötä Italian ja Ranskan välillä? Kuka ylipäänsä koordinoi asioita? Kuka poistaa ne esteet, jotka saattavat blokata tämän tärkeän hankkeen? Seuraavaksi Christine Rivo. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tutkimuksen tekijöille. Siinä on hyvin mielenkiintoisia tietoja haluan esittää kysymyksen, joka oikeastaan on laajempikin kuin tutkimuksen sisältö, mutta niin kuin näimme, se nousee esille jatkuvasti, eli investoinnit ja yhteisrahoitus, joka toteutetaan jäsenvaltioiden toimesta. Tällä hetkellä olemme tilanteessa, elämme kriisiä ja budjetit kutistuvat. Eikö voitaisi ajatella, että integroitaisiin näiden suurten hankkeiden yhteisrahoitusta jäsenvaltioiden vajeyhtälöihin. Tiedän, että tämä kysymys ei juurikaan kuulu suoraan teille, mutta tämä huolestuttaa meitä kaikkia yhdessä. Bronislav Kiitos. Seuraavaksi Bronislav Liberatski. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja Minä, minua kiinnostaa ennen kaikkea kohta 82.6.2 ja ensimmäinen lause siinä, nimittäin se, että ei ole tarpeeksi tiukkoja kriteerejä yhteisrahoitukselle laadulle ja hankkeen kypsuudelle. E, tämän lauseen mukaan tämä saattaa johtaa moraalikatoon. Voisitteko ehkä mainita esimerkkejä, missä näin on käynyt? mit, mit, miten laajoja ongelmat ovat olleet ja miten, miten tämä on sitten kasvattanut hankkeen kustannuksia. Ehkä voisitte myös kertoa, miten tämä on vaikuttanut EUn maineeseen. Kiitos. Seuraavaksi Henna Virkkunen. Kiitos puheenjohtaja. Herra Schade, kiitos tästä mietinnöstä joka osuu mielenkiintoiseen aikaan siinä mielessä että uusi ten t haku on parhaillaan käynnistynyt ja toisaalta komissio kokoaa kolmesataa miljardin euron investointipakettia. olisin kiinnostunut tietämään tämän mietinnön pohjalta pystyttekö arvioimaan sitä kuinka hyvät kriteerit meillä on tähän saakka ollut käytössä näissä ten t hankkeissa olemmeko todella rahoittaneet sellaisia hankkeita joilla on ollut merkitystä koko euroopan kasvulle ja kilpailukyvylle vai olisiko tältä osin tarvetta päivittää näitä kriteerejä ja miten voisimme varmistaa että hankkeet joita rahoitetaan hyödyttäisivät mahdollisimman paljon koko euroopan työllisyyttä ja kilpailukykyä ja kasvua? Danke sehr, jetzt Isabelle de Mont. Kiitos seuraavaksi Isabelle de Mont. Si grazie, Kiitoksia. Minäkin haluaisin palata tähän Torinon Lionin reittiin, koska monia äh, äh, hankkeita tai äh, etappeja on jo käyty läpi. Tätä hanketta on käsitelty muun muassa neuvossa ja parlamentissa aika avoimestikin, jos kohta täytyy todeta, että äh, hanketta on myös vastustettu nimenomaan ympäristön vuoksi. Tämä Tämä reitti on erittäin tärkeä ja on myös otettava huomioon yhteydet Balkanin alueelle. Haluaisinkin kysyä, mitä olette mieltä äh, näistä hankkeista, myös Balkanin hankkeista, ja viedäänkö niitä eteenpäin? Kiitos. Nyt sitten Y-käytävä. Jos näitä pullonkauloja ei mitä Y-käytävä silloin hyödyttää, Ampuri, Hannoveri ja Bremen, niiden pullonkaudat pitäisi olla tässä ensisijalla. Ja sitten seuraavaksi työpaikat. Jos 20 vuodessa louhitaan tunneli Alppien läpi, niin miten paljon työpaikkoja siinä syntyy? Mm, jos louhitaan tunneli, paljonko syntyy työpaikkoja verrattuna siihen, jos olemassa olevat reitit sanneerattaisiin? Rotterdami, Genova, Genova sitten taas tässä hankkeessa ei ole tapahtunut mitään. Uskotteko te todella, että vuoteen 2030 mennessä kaikki nämä hankkeet toteutetaan? Meidän pitäisi keskittyä siihen, että ainakin yksi näistä kolmesta hankkeesta toteutetaan. Ja sitten edut Lionin ja Torinin hankkeessa Viittaatteko tähän, tässä näihin 26 miljardiin euroon, josta saattaa tulla vielä 30 tai 40 miljardia? Mitä teette tällaisessa kohdassa kohdissa tai hankkeessa, jos kustannukset räjähtävät? Ja sitten Berliini sadalla miljoonalla voitaisiin, voisi lyhentää matkustusaika kahdella tunnilla – Eli yhdellä prosentilla Stuttgartin hankkeessa voitaisiin saada nä tällaiset edut aikaiseksi. Miten näette tämän asian? Nyt herra Saade, saatte puheenvuoron ja voitte vastata näihin moniin kysymyksiin. No jatkan nyt saksaksi. Monet kysymykset tulivatkin saksaksi. Tietysti tässä tuli nyt aikamoinen kimppu kysymyksiä. Haluaisin aloittaa siitä, mikä tässä parlamentissa ja komissiossa on ollut hyvä prosessi, analyyttinen prosentti, nimittäin se, miten on TEN-T-verkosto määritelty. Mehän puhuimme tästä jo. Tämä verkosto, joka on suuntaviivojen kerran määritelty, on huomattavasti parempi parempi ö, prosessi kuin nämä yksittäiset hankkeet aikaisemmin. Ja tämä koko verkosto on kyllä johdonmukainen. Ehdotus on siis e, johdonmukainen. Monet kysyvät Lionen ja Torinon hankkeesta. Kun katsomme tätä verkoston kokonaiskonseptia, niin kyllä Lionen ja Torinon reitti on pullonkaula kohtaa. Ja siksi olisi tärkeää tämä hanke toteuttaa. Tämä, tämä sopii myös tähän analyyttiseen lähestymistapaan, mutta täällä esitettiin kysymyksiä myös Lyönin ja Torinon hankkeen yksityiskohdista. Meillä on kustannushyötyanalyysi tästä. Tämä tämä tarkkailukeskus, joka tarkkailee tätä hanketta, on tehnyt tästä analyysin. Ja tässä on siis kyse siis koko tästä reitistä 265, 256 kilometriä. Ja nämä 26 miljardia, ne koskevat koko tätä reittiä, eivätkä pelkästään tätä tunnelia. Ja nyt kun katsotaan tätä vaihe lähestymistapaa, niin ensimmäinen vaihe on tämä pohjatunneli, joka nykytietojen mukaan maksaa 8-9 miljardia näistä 26 miljardista. Nyt kun ensimmäinen vaihe on, sitten kun se on toteutettu, niin katso, pitää katsoa liikenteen tarpeita, tarvitaanko lisää tunneleita, onko solmukohtia. Tällä 250 kilometrin reitillä on muitakin tunnelin tar- tunnelitarpeita. Mm, mutta siis niin, kokonaiskustannukset tällä hetkellä tässä Lyonin torin ovat 26 miljardia euroa. Tietysti ympäristöongelmat, e, esimerkiksi siellä louhitussa kivessä on uraania Lyonin torin reitillä. Tämän tietysti nämä ongelmat voi selättää insinöörityöllä, riskit voidaan minimoida tai jopa kokonaan sulkea pois. Ja tätä varten on tehty ympäristövaikutusten arviointi. Tämä uraaniongelma on siis olemassa. No sitten kansalaisten osallistamisesta vuodesta 2006 vuoteen 2007 toteutettiin osallistumishanke ja siksi hanke on, koko hanke onkin edennyt. Tämä tar- hankkeen tarkkailukeskus kutsui kansalaisjärjestöjä ja kansalaisia keskustelemaan asiasta ja kansalaisten osallistuminen johti siihen, että todellakin voidaan lähteä toteuttamaan hanketta. Muutoin olisi ehkä jo, jo tapahtunut niin, että Ranskan puolella hanketta oltaisiin alettu tehdä ja Italian puolella taas ei. Nyt tämä siis minulla minun puoleltani näistä analyyttisistä kysymyksistä ja nyt voinkin antaa kollegalle puheenvuoron. Niin te kysyitte, että eikö pitäisi paikalliset ja alueelliset verkostot yhdistää paremmin näihin isoihin hankkeisiin, niin totta kai me tarvitsemme integroitua suunnittelua, ja näin olemme tehneet Rail Baltican suhteen olemme ehdottaneet, että tehtäisiin integroitu kokonaissuunnitelma, jossa otettaisiin huomioon myös vaikutukset paikallisiin liikenteen harjoittajiin. Eli siis tämä, on, tämä iso hanke on tietysti integroitava ympäristöön, liikenneympäristöön. Ja sitten Stuttgartin ja Ulmin korkeanopeusjunareitti. Siitä on myös jotain myönteistä kerrottavaa, ei pelkästään kielteistä. Eli siellä on myös todellakin paikalliset verkostot otettu mukaan niin, että ovelta ovelle pääsee junalla. Ja projekti 17 vuodelta 2004 on siis otettu huomioon ja me, siellä on toteutettu kumppanuushankkeita, jotta tämä iso hanke integroidaan paikallisiin rakenteisiin. Eli siis tämä on todella tärkeää pitää tarkastella koko verkostoa, eikä pelkästään yhtä käytävää tai yhtä nopeaa reittiä. Ja sitten vielä yhteisrahoitus. Alusta lähtien tästä kysyttiin. Saksan, Saksassa on perustettu hallituksen komitea, joka käsittelee isojen hankkeiden ongelmia. Ja nyt sitten Saksassa tämä komitea joutuu jälkikäteen ratkaisemaan tiettyjen katastrofien äh, ongelmia, mistä siis on johtunut, että tietyt hankkeet ovat menneet pieleen. Yksi näistä syistä on se, että alkuvaihe ei ole tarpeeksi hyvin suunniteltu. Eli parlamentaariset päätökset on tehty hyvin ylimalkaisten tietojen perusteella. Päätökset tehdään, tehdään siis hyvin aikaisessa vaiheessa, eikä niitä tarkasteta jälkikäteen. Tästä syystä yhteisrahoitus alkuvaiheessa on hyvin tärkeää. Yhteisrahoitushan koskee suunnittelua eikä toteutusta verkostoihin investointi on sellaista, että alkuvaiheen suunnittelua, suunnittelu pitää olla erityisen hyvää. Eli tämän kaiken pitää tapahtua ennen kuin rakentamista edes aloitetaan. Stuttgartissa tämä oli juuri se virhe. Sen takia niin paljon vastustusta tuli. Ja sitten nämä ex post-hankkeet. Meillä on siis jälkikäteisiä kustannushyötyanalyysejä, tai me olemme niitä ehdottaneet, jotta voisimme kerätä kokemuksia suurista hankkeista. Kaikki maat, jotka ovat mukana näissä isoissa hankkeissa, näille maille tämä, nämä ovat ainutlaatuisia tilanteita, että näin isoja hankkeita parikymmenen vuoteen toteuteta, ja sen takia näiden, näistä isoista hankkeista on hyvin vähän kokemusta. Juuri tästä syystä on keskeistä, että kokemukset, joita kerätään isoista hankkeista, kerät, että ne koottaisiin yhteen. Ehkä voitaisiin EU-tasolla luoda tietopankki, jossa, johon koottaisiin tiedot kaikista isojen hankkeiden tuloksista. Näin voitaisiin esimerkiksi tietää, ovatko kustannusarviot isoissa hankkeissa realistisia. Alkuvaiheessa alkuvaiheessa ei välttämättä oteta kaikkia kustannuksia huomioon. Ja hankkeiden valvonta on tietysti myös mainittava. Me, me myös mainitsemme Building Information Modeling välineen. Ja tätä myös Saksan liikenneministeriössä ollaan käytetty, mutta valitettavasti välineitä on käytetty äm, liian vähän, eli Hanketta olisi valvottava alusta lähtien ja tällä BMI-välineellä voitaisiin juuri analysoida hanketta. Eli siis tällä välineellä voidaan mallintaa, tietokoneen mallintaa hanke ja jokainen vaihe voidaan analysoida erikseen. Ja, ja tietysti hankkeen aikana tulee ehkä muutoksia suunnitelmiin ja tietysti tämä vaikuttaa myös rakennusfirmojen toimintaan. Eli siis näissä hankkeissa voidaan ongelmia välttää hyvillä tieto, tietovälineillä ja tietokonemallinnusvälineillä. Ja ihan viimeiseksi nyt tämä kysymys moraalikadosta. Moraalikato on tietysti sellainen seikka, joka aina kiinnostaa taloustieteilijöitä. Eli jos, jos siis maksava taho ei ole sama, joka toteuttaa hankkeen, niin silloin saattaa olla, että, että äh, tavallaan ne korkeammat varhoittavat tasot, äh, ne, ne rasittuvat liikaa. Ja en nyt tässä mainitse mitään konkreettista hanketta tai esimerkkiä, jotta en provosoi tässä uutta keskustelua, tässä on kyse myös kansallisista intresseistä tai eduista, mutta joka tapauksessa jokainen hankesuunnitelma pitää tutkia ja katsoa, onko, ovatko, ovatko nämä öm, ovatko kriteerit kunnossa. Esimerkiksi ei joka paikassa edes kannata, tai, kannata luotijunia rakentaa tai luotijunareittejä. Joissakin paikoissa 160 kilometriä tunnissa riittää. Eli siis ei joka paikassa ei tarvitse välttämättä huipputeknologiaa käyttää. Ja Berlin Schönefeldin lentokenttä on hyvä esimerkki kustannusten räjähtämisestä. Kustannukset ovat nyt kolmenkertaiset ja loppujen lopuksi veronmaksaja joutuu kantamaan tämän riskin. Jos siis tämä, tämä jos suunnitelma olisi tehty paremmin, niin silloin ei oltaisi jouduttu tähän tilanteeseen. Kiitos. Herra Onidas saa kohta vielä puheenvuoron, mutta haluaisin vielä lisätä, että Berliinin ja Hampurin junareitin huippunopeus on 240 kilometriä tunnissa ja Stuttgartin ja Ulmin välillä se on taas 300 kilometriä. Ja Eli siis pitää, pitää loppujen lopuksi kuitenkin katsoa, mitkä ovat toteutetut nopeudet siellä. Ja, no niin, ja nyt sitten komission puhe, puhe, edustaja saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää teitä mahdollisuudesta keskustella tästä tärkeästä aiheesta ja keskustella tästä hyvin korkealaatuisesta tutkimuksesta. Tämähän on oikeastaan jatkotutkimus jo toteutetulle tutkimukselle vuodelta 2013. Vielä kerran haluaisin korostaa sitä, että todella suositukset joita meille tässä tarjoillaan, ovat todella korkealaatuisia. Haluan korostaa myös sitä, että me kovasti odotamme sitä, että voimme jatkaa yhteistyötä teidän kanssanne ja myös konsulttien kanssa, jotta todella suositukset täytäntöön pannaan. Minusta tutkimus tekee selkeän hyvän eron sen suhteen, minkälaista parastusta on jo saatu aikaan uuden TEN-T asetuksen kautta ja toisaalta taas niiden kolmen alueen suhteen, joissa tarvittaisiin vielä lisäparannuksia. Reagoisin oikeastaan muutamiin kommentteihin, jotka nousivat jäsenten puheenvuoroista. Nämä olivat hyvin arvokkaita kommentteja. Ensinnäkin monet jäsenet nostivat esille sen ongelman, joka meillä edelleenkin on edessämme – kansallisten viranomaisten ikään kuin valvominen, kurissa pitäminen, jotta ne hankkeet todella saavat tukea, joille haluaisimme tukea myöntää. Tilanne on tältä osin dramaattisesti parantunut. Meillä on TENTE-asetus ensinnäkin, ja sitten myös tämä jatkoasetus, joka on paljon selkeämpi sen suhteen, mitkä ovat tukikelpoisuuskriteerit ja minkä tyyppisiä hankkeita me pyrimme hakemaan. Tämä on ensimmäinen tärkeä asia. Toiseksi, ensimmäistä kertaa me olemme nyt käyneet pitkällisiä yksityiskohtaisia keskusteluja kansallisten viranomaisten, paikallisviranomaisten kanssa – ja tällä tavalla on ikään kuin valmisteltu hankkeiden etenemistä. Koskaan aikaisemmin näin paljon resursseja ei ole otettu käyttöön. Olemme käyneet paikan päälle ja keskustelleet hankkeista eri tason viranomaisten kanssa. Toivomme, että lisäarvo toteutuu todella vielä ennen kuin tämä nykyinen tarjousmenettely päättyy. Sitten ehdollisuus, jota on lisätty asetuksessa. Nyt meillä on mahdollisuus priorisoida rahoitusta. Jos nyt otan esille Ertugin esimerkin, niin meidän on hyvin vaikeata viedä tiettyjä viranomaisia tuomioistuimeen sillä perusteella, että oikeita hanketta ei ole valittu, mutta ainakin meillä on mahdollisuus allokoida varoja sen pohjalta, minkä me katsomme tuovan kaikista niiden lisäarvoa. Tästä näkökulmasta tutkimus on hyvin havainnollinen, eli, eli sen lisäarvosuhteen, mitä tämä uusi puitteisto meille tarjoaa. Voimme käyttää näitä välineitä, jotta saamme todella laadukkaan kuvan käsitä olevasta hankkeesta. Toinen seikka, joka nousi esille, on se, mitä voisimme tehdä etupainotteisuuden lisäämiseksi näinä vaikeina aikoina. Silloin kun ensimmäisiä tarjouksia pyydettiin, niin mehän keskustelimme teidän kanssanne siitä, että olisi mahdollisuutta tämä 12 miljardia, joka, joka on lähestulkoon puolet kokonaisbudjetista. Eli saataisiin tätä kautta jossain määrin etupainotteisuutta monille hankkeille, ottaen huomioon vaikean nykytilanteen. No sitten Adrianmeren, Meren käytävä. Tämä on toki aloite, mutta se ei ole vielä toteutunutta faktaa. Se ei ole vielä TEN-T-verkostossa, niin kuin te totesitte. Mutta hyvä uutinen on tietysti se, että me työstämme aihetta. Se on merkittävä jatke olemassa olevalle verkostolle, jota hyödynnetään. Ja erityisen hyvä uutinen on se, että Belgradissa kaksi viikkoa sitten – Virallisesti ilmoitimme ministeritason kokouksessa, että käynnistämme nyt työn käytävän jatkon toteuttamiseksi Länsi-Balkanin maihin. Käytämme tässä samaa metodologiaa ja myös samoja koordinaattoreita. Näin voimme olla täysin varmoja siitä, että jatkuvuus toteutuu ja nämä käytävät sopivat yhteen saumattomasti. Niin, uh, niin. puheaika päättyy. Keskittyminen suuriin hankkeisiin. Me ymmärrämme, miksi niin monet teistä keskitytte suuriin hankkeisiin, mutta pyydän teiltä, että ette unohtaisi sitä, että loppujen lopuksi suuret hankkeet eivät edes potentiaalisesti saa tätä 20 äh, prosenttia. Suurhankkeiden rahoittaminen on todella rajattua. Ja jos muistatte kokonaiskuvan yhdessä kohesiorahoituksen kanssa, niin puhumme alle 10 prosentista, joka mahdollisesti voisi mennä näille suurhankkeille. Kiitos. Kiitos. Haluaisin vielä lisätä tuohon yhden tiedon, että keskiarvo on 10 prosenttia, joskus 20 prosenttia, mutta Lionin Turinin 26 miljardia, siellä Monti ja Olan tapasivat ja siellä sovittiin, että ei kustannusten lisääminen kyllä äh, mitään haittaa, sillä me saamme EUlta rahaa. Mitä komissio tekee? Ehkä pitäisi, pitäisi tämä hanke jättää ja keskittyä toisiin. Tästä tässä on kyse. Toivellista on pitkä, mutta toteutu, toteutukseen asti pääsee vähän hankke, isoista hankkeista voimme keskustella vielä monta kertaa lisää, joten kiitän tästä eh, herra Sade ja herra Rottenkateria eh, tästä tutkimuksesta. Kiitos niiden, niiden esittelystä ja kaikkea hyvää. Voitte myös jäädä tänne kuuntelemaan keskusteluiden jatkoa, jos haluatte. Kiitos. Mit dem Fahrplanwechsel werden überall in Europa diverse jokaisessa Euroopassa maassa on monia junareittejä lopetettu. Jotkut on korvattu bussireiteillä ja näin ei tietenkään liikenne kasva yhteen Euroopassa. Saksan liittovaltiopäivällä tässä ollaan puhuttu ja vetomuksen tullut ympäri Eurooppaa ja näin on hienoa, että myös täällä liikennevaliokunnassa tästä puhutaan. Esimerkiksi Brysselin ja Berliinin välinen yöjuna on lopetettu ja kuusi viikkoa etukäteen oli, juna oli edelleen loppuun myyty, mutta silti junayhteys lopetettiin. Eli nyt sitten CR, eli ja CR, junayritysten yhteisö ja eurooppalainen junamatkustajien järjestö saavat puheenvuoron. Nyt sitten ensiksi Oliver Onidi saa ensiksi puheenvuoron. Hän on komission liikennepääosaston puhuja ja tai edustaja. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Fascinating subject. Kiitoksia. Kiehtova aihe, vaikea aihe. Ja tietenkin päätös avata tai lopettaa jokin palvelu silloin, kun se ei kuulu julkisen palvelun velvoitteisiin, niin johtuu sitten kaupallisista perusteista. Tietysti teidän tuellanne me voimme jatkaa työtämme, jotta voimme käyttää kaltaisia palveluita niin paljon kuin mahdollista. Ensimmäinen seikka, jonka haluaisin mainita, on se, että loppujen lopuksi kuvahan ei ole mustavalkoinen. Ja tätä kuvataan myös markkinoiden valvontaraportissamme, jonka julkaisimme kuusi kuukautta sitten. Meillä on lukuja, jotka antavat ymmärtää, että monet reitit monissa maissa ovat sellaisia, että niillä kansainvälinen matkustajaliikenne on lisääntynyt ja palveluiden tasoa on parannettu. Ongelma on kuitenkin seuraavanlainen, ja aion nyt luetella neljä aluetta, jotka kaipaavat parannusta. Ensimmäinen on, liittyy niihin tietoihin, joita meillä on. Ei, se ei vetele, että edelleen joudumme käyttämään vuoden 2013 tietoja ja dataa työmme pohjana. Toivottavasti tilanne paranee, kun täytäntöönpano säädös saadaan. Sitähän kaavaillaan direktiivin uudelleen laatimisen yhteydessä. Eli sen myötä saisimme sellaista dataa, komissiolta ja Eurostatilta niin, että voisimme paremmin arvioida rautatiemarkkinoiden kehitystä. Toiseksi oikeudellinen puitteisto tulisi saattaa päätökseen. Tämä keskusteluhan on käynnissä ja se on koko tämän neljännen rautatiepaketin sydämessä. Siitä todellakin siis vielä keskustellaan. Me olemme aika hyvin saaneet keskustelut avatuksi teknisestä pilarista – Toivottavasti saamme palveluiden hintaa laskettua tämän pilarin myötä. Olemme myös keskustelleet kaup- sisäisten matkustajaliikenneyhteyksien parantamisesta. Sehän on oleellista myös. Tämä kaikki on osa laajempaa verkostoa ja mahdollistaa myös sen, että kotimaiset kotimaisten matkustajien mahdollisuudet parantavat myös muiden palveluiden parantamista, koska kotimaiset reitit ruokkivat kansainvälisiä reittejä. Tämän lisäksi meidän ehkä täytyy parantaa käyttäjien välineitä. Olemme jo tehneet hyvää työtä TAP TSI-saralla Tämähän tarkoittaa sitä, että voidaan äh, käyttää nopeammin integroitua äh, lippujärjestelmää ja voidaan myös mainostaa paremmin eri palveluita niin, että käyttäjät voivat tehdä valistuneita päätöksiä. Parlamenttikin on jatkuvasti tätä tällaista peräänkuuluttanut ja toivottavasti tulevina kuukausina voimme nopeuttaa näiden asioiden toteuttamista. Ja sitten lopuksi vielä tämä infrastruktuuriosio, siitähän keskusteltiin aikaisemmin. Tässäkin kohtaa uusien välineiden ja uusien suunnitelmien, käytäväsuunnitelmien avulla voimme parantaa teknistä yhteentoimivuutta, voimme ottaa käyttöön erilaisia uusia järjestelmiä, ATMS-järjestelmää muun muassa, ja tämä kaikki on omiaan myötävaikuttamaan siihen, että kansainvälinen liikenne on vetovoimaisempaa, helppokäyttöisempää ja kaiken kaikkiaan käyttökelpoisempaa niin, että palvelutkin tulevat huokeammiksi. Kiitos ja seuraavaksi Livar Lohman CERstä. Kiitos puheenjohtaja. Toivottavasti saan kalvot näkyviin tuonne valkokankalle. Thank you very much for giving the... Kiitos siitä, että myös me saamme käyttää puheenvuoron valiokunnassa. Me edustamme suurinta osaa matkustajaliikenteestä raiteilla Euroopassa. Puhumme kansainvälisistä yhteyksistä, alueellisista ja paikallisista yhteyksistä, myös yöjunista. Me edustamme eri yrityksiä, infrastruktuuriyrityksiä, sekä integroituja että erillisiä, julkisesti ja yksityisesti omistettuja. Eli todella tuomme teille koko sektorin äänen. Alkuun muutamia numerotietoja. Me katsomme, että raideliikenne, junaliikenne on vastaus niihin haasteisiin, joita meillä jatkossa on liikkuvuuden suhteen ja resurssien niukkuuden suhteen. Fossiiliset polttoaineet ja öljy ovat rajallisia jatkossa ja ruuhkat ovat entistä pahempia. Ruuhkia on myös ilmailussa. Näin junaliikenne voi todella tarjota meille ratkaisun. Se on tärkeä osa, jota, jonka myötä löydämme näihin haasteisiin ja vaateisiin uusia ratkaisuja. Mikä on sitten kansainvälisen ja kotimaisen matkustajaliikkeen osuun 94 prosenttia kotimaan tasolla ja sitten kuutisen prosenttia on kansainvälisiä palveluita. Näin jakautuvat siis kotimaan liikenne ja kansainväliset yhteydet. No sitten kun ajatellaan pitkiä matkoja ja alueellisia, noin 50 prosenttia on tässä alueellisia yhteyksiä, 25 prosenttia on nopeita yhteyksiä ja sitten tämä viimeinen osa on ö, pitkiä etäisyyksiä. Mitkä ovat sitten haasteet näen haasteita myös teknisellä puolella, mutta hyvin pitkään on puhuttu nopeista junayhteyksistä, mutta meillä on myös teknisiä haasteita, jotka liittyvät siihen, että myönnetään lupia matkustajaliikenteen kalustolle. Tässä on pieniä aukkoja, jotka täytyy vielä teknisissä spesifikaatioissa määritellä. Totta kai on jo sanottu, että kansainväliset palvelut toteutuvat pääasiassa kaupalliselta pohjalta. Eli tämä on tärkeää, että palvelun laadun kannalta aamupäivällä, ja komissiokin tämä jo mainitsi, esille nousi se, että investointien puute on ollut kroonista raideliikenteeseen. Tämä on estänyt palvelujen paranemista ja myös vaikeuttanut liikennemuotojen yhdistäviä kuljetuksia. No sitten yö yhteydet, yöjunat. Puheenjohtajakin mainitsi, että tällaisista yhteyksistä on pitkälti luovuttu. Totta kai otamme huomioon matkustajien odotukset sen suhteen, minkälaisen laadun he haluavat ja minkälaiset fasiliteetit ovat silloin, kun junaan noustaan ja sieltä laskeudutaan ja minkälaiset palvelut junassa ovat. Onko siellä suihkuja, onko siellä... Clip, please. Okay. Libor, vähän hitaammin, kiitos. Visin the Yritän pitäytyä puheajassani. Okay, thank you. <laughs> Mutta tämä myös pitäisi saada tulkattua. For the night train. Niin, yöjunien aikataulut ja kuluttajien odotusti, odotuksiin vastaaminen. Meillä on valtavia paineita äh, paikallisen ilmaliikenteen kasvun suhteen. Tämä kilpailu on todellakin hyvin vaikeata näille yöjunille. Toiseksi, kun ajatellaan raideyhteyksiä, niin Yöllä totta kai yhteydet ovat tärkeitä. Yöllä raide eh, fasiliteetteja ylläpidetään, huolletaan, eli on ongelmia sen suhteen, miten löydetään oikeat eh, aikataulutukset. Ja sitten kalustokin täytyy huomioida. Yöjunien pyörittämiseen tarvitaan erityistä kalustoa. Pitää olla makuvaunuja ja näitä ei tietenkään voida sitten päiväaikaan käyttää, eli niillä on varsin rajallinen käyttömahdollisuus. Mainitsin kilpailun paikallisten lentoyhtiöiden kanssa. Tämä vaikuttaa totta kai myös matkustaja liikennepalveluiden houkuttelevuuteen aivan no, erityisesti. Meidän on löydettävä oikeat ratkaisut tähän haasteeseen. Oikea ratkaisu meidän mielestämme ovat nopeat yhteydet näin voidaan välttää ilmatilan ruuhkautumista ja myös parantaa kohesiota jäsenvaltioiden välillä eurooppalaisissa verkostoissa. Nyt mainittiin jo yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Tämä aihe on oikeastaan kaikista tärkein, joka estää kaupallista toteutettavuutta. Meidän on löydettävä uusi tasapaino liikennemuotojen välisiin ehtoihin. Täytyy muistaa ALV, infrastruktuurin kustannukset ja sitten ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin. Ja lopuksi, jos puhutaan tulevaisuudesta junaliikenteessä, niin täytyy huomioida se, että rataverkostosta 100 prosenttia on ikään kuin tullitettua, maksutettua. Näin ei ole tieliikenteessä, eikä myöskään samalla tavalla ilmailuliikenteessä. Meillä on oma näkemyksemme siitä, mitä saadaan aikaiseksi matkustajaliikenteessä. Me haluamme yhä parempia, enemmän kansainvälisiä yhteyksiä, eli haluamme edetä siihen suuntaan, että löydetään oikea koko kansainvälisille palveluille ja tarjotaan raideliikennettä ympäristöystävällisenä vaihtoehtona me olemme myös integroidun järjestelmän selkäranka silloin, kun otamme huomioon eri liikennevälineet. Eli voimme tarjota hyviä yhteyksiä eh, linja-autojen ja lentokoneiden kanssa yhteydessä Euroopan kansalaisille. Kiitos. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Trevor Garrett, joka on eh, Euroopan matkustajajärjestön puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsusta. Meistä on hienoa saada osallistua tähän keskusteluun. Meillä nyt ei ole kalvoja, mutta haluaisin lyhyesti sanoa, että Euroopan matkustajajärjestö edustaa 35 matkustajajärjestöä monissa eri maissa. Ja ja myös ongelmat raideliikenteessä olivat yksi syy siihen, miksi 12 vuotta sitten perustimme tämän järjestön. Ensiksikin valinnanvarasta. On, on tärkeää, että matkustajat voivat valita, voivat valita eri liikennemuodoista. Ja tämä tuo esiin myös rautatieliikenteen edut. Pitää voida tarjota kannattavia hyviä palveluita kannattavan hintaan. Tämä pätee myös kansainvälisiin yöjuniin. En tässä nyt te eroa rajat ylittävän ja kansainvälisen junan välillä. Joka, jokainen juna, joka operoi monessa eri maassa, on kansainvälinen juna. On totta, että raideliikenteen ja muiden liikennemuotojen kilpailu on epäoikeudenmukaista. Olemme samaa mieltä herra Lohmanin kanssa, mutta mitä muuta päätöksentekijät voivat tehdä joka tasolla? Monien jäsenjärjestöjemme kokemus osoittaa, että tarvitaan enemmän harmonisaatiota ja vuoropuhelua kansallisten infrastruktuurin haltijoiden välillä. Raidemaksujen ei pidä olla liian korkeita ja reittien käyttömaksujen pitää olla kohtuullisia. Tämä pätee sekä kansalliseen että rajat liikenteeseen. Jos toimija saa julkista rahoitusta, pitäisi olla kriteeri, että, että päiväaikaan ja joissakin tapauksissa yöaikaan. Pidetään yllä tiettyjä reittejä niissä tapauksissa, kun kansalaiset saavat tästä etuja. Kansalaiset saavat enemmän valinnanvaraa, missä opiskella, asua ja työskennellä. Yritysyhteydet ovat parempia ja myös matkailusta on hyötyä taloudelle. Ja paikallisella tasolla pitää tästä vakuuttaa ihmiset – myös esimerkiksi Saksan ja Puolan rajalla tehdään hyvää työtä tämän eteen aluekehitysrahaston avulla. Ja rahoitus, alueellinen rahoitus oli Villahin Itali, Itävallan ja Italian yhteyksien, välien, ö, yhteyksien parantamiseksi tärkeää. Ja näistä kaikista paikallisista eduista myös kansainväliset matkustajat hyötyvät. Kun, kun valitaan toimijoita, niin pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että, että kalusto on toimiva jokaisessa maassa. Ja tästä on hyviä esimerkkejä. Me IBFssä odotamme innolla neljännen rautatiepaketin teknisen pilarin toteuttamista. Ja me arvioimme kaikkia lainsäädäntöä kahdella kriteerillä, hyödyttääkö lainsäädäntö matkustajia, tekee se kansainvälistä liikenteestä helpompaa. Sitten yöjunat. Yöjunille on tiettyjä kriteerejä, kuten herra Lohman sanoi, esimerkiksi ovatko aikataulut hyviä, onko yöjunassa mahdollisuus nukkua mukavasti. Ja kysymys on siitä myös, että tuovatko, tuovatko päiväjunat päiväjunat ajoissa lähtöpaikalle. Minä näin tästä jokin aika sitten esimerkin Münchenissä juuri. Ja on, tietysti yöjunissa on tärkeää myös turvallisuus ja mukavuus. Me uskomme, että yöjunilla on rooli, mutta se ei ole aivan sama rooli kuin 30 vuotta sitten. Me IPFssä siksi pyydämme komissiota tekemään riippumattoman tutkimuksen sosiaalista, taloudellista ja ympäristöllisistä eduista, joita yöjunat voisivat tarjota suhteessa kustannuksiin. Näin voitaisiin sitten arvioida yöjunien tulevaa kehitystä. Kiitos Trevor Garrett. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron nyt? Wim van de Kamp aloittaa. Eh, voorzitter, dank u zeer. Ook aan... Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kiitollinen tästä erittäin arvokkaasta tiedosta, jota edellinen puhuja jälleen kerran meille antoi. Kolme kysymystä. Tämän asian ja rautatiepaketin hallinnoinnin välisestä yhteydestä ensinnäkin. Onko paketti riittävä, jos verrataan niitä tarpeita tai niitä asioita, joita se vaatii, ja jos ajatellaan sen hallintoon liittyviä vaatimuksia, niin millä tavalla tämä liittyy neljännen rautatiepaketin hallintoon? Ja sitten toinen kysymykseni liittyy yöjunien ja halpalentojen väliseen yhteyteen. Tietääkseni viime perjantaina Amsterdamin ja Frankfurtin välinen yöjuna poistettiin käytöstä, koska kilpailu oli liian tiukkaa. Eli kysymys kuuluukin, onko Lohmannin näkemys realistinen? Tässä tulee nimittäin sellainen tunne, siis mehän molemmat osallistuimme Euroopan rautatiefoorumin illalliselle ja siellä Saksan rautateiden edustaja teki aika selväksi sen, että yöjunat eivät voi kilpailla halpojen lentojen kanssa. Kuitenkin teidän kommenttinne olivat aika myönteisiä. Mihin ne perustuvat? Lucy Anderson. Well, firstly, I want to Kiitos. Ensin haluan onnitella puheenjohtajaa, herra Krameria, siitä, että hän on varmistanut, että asia on esityslistallamme. Todella on tärkeää, että käsittelemme tätä aihetta. Toiseksi olen jossain määrin eri mieltä kuin herra van de Kamp liittyen elinkelpoisuuteen. Asiaahan ei ole perehdytty riittävän yksityiskohtaisesti, eikä ole korostettu poliittista tahtoa ja sitä, että pitää puuttua ilmastonmuutokseen. Minulla olisi erityisiä kysymyksiä joihin kenties komissio ja CER haluaisivat vastata. Haluan myös tukea täysin EPFn edustajan vetoomusta tai kommentteja oikeastaan ja myös vetoomusta siitä, että toteutettaisiin riippumaton tietojen keruu Pitäisi katsoa, minkälaisia viite arvoja, viitekohtia tällaisessa tutkimuksessa käytetään jo ennen kuin se käynnistetään. Ensinnäkin toteutettavuus, elinkelpoisuus. Me emme tässä vertaile ikään kuin samanarvoisia asioita keskenään. On poliittisia tarpeita myöskin sen suhteen, mitä kansalaiset haluavat ja toisaalta miten huomioidaan ilmastonmuutos ja miten huomioidaan ympäristö ja tarjotaan yöjunapalveluita. Kun meillä on TEN-T-asetus ja jatkoasetus, niin miksei sen kriteereitä voitaisi käyttää avuksi, kun korostetaan sitä, että yöpalveluita pidettäisiin prioriteetteina. Näin ei kuitenkaan ole ja Deutsche Bahn ei ole oikeassa, kun se toteaa, että ei ole mahdollista pyörittää tätä palvelua. Meillä on Kööpenhaminasta muun muassa tietoja sen suuntaisesti, että nämä palvelut ovat hyvin suosittuja ja ei ole mitään syytä sille, etteivätkö nämä palvelut voisi olla kannattavia. Hiljan Menin eh, Münchenistä Zagrebin junalla. Käytössä ovat uudet junat, uudet, uusi kalusto ja on muitakin esimerkkejä toimivista palveluista, joita kansalaiset haluavat. Kyse ei ole pelkästään siitä, että katsotaan asiaa kaupallisesta näkövinkkelistä, vaan kyse on yleisestä kysymyksestä, joka kiinnostaa tätä valiokuntaa. Seuraavaksi Dominic Riquet. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä esityksistä, joita olemme saaneet kuulla. Pari kysymystä tai huomiota. Ensimmäinen huomio niin liittyy junien kansainvälisiin reitteihin, jotka ovat tietysti pitkiä. Lahmanin puhe teki minuun vaikutuksen. Miksi? No siksi, että hän, hän, hän puhui yöjunien ja halpalentojen äh, välisestä yhteydestä ja korosti sitä, että yöjunat tarjoavat tiettyä luksusta, äh, suihkuja, ravintolavaunuja ja niin edespäin, eli äh, mukavuutta. Mutta tässä ei välttämättä ole kyse kilpailusta halpalentoyhtiöiden kanssa, vaan vaihtoehtoisista matkustaja, matkustusmuodoista. Se, että ihminen valitsee halpalentoyhtiön, se on yksi valinta, yöjuna, luksus, palveluineen, se on toinen valinta, vaihtoehto. voidaan myös valita äh, <clears throat> kahden junamuodon välillä, joko nopean äh, päiväjunan tai hitaamman yöjunan äh, välillä. Joka tapauksessa lähden siitä, että tässä ei ole kyse niinkään kilpailusta. On myös selvää, että lipu, kansainvälinen lippusysteemi vaikuttaa erittäin monimutkaiselta. Äh, esimerkiksi jos ruvetaan kansainvälisiä lippuja internetitse tilaamaan, niin sepä vasta mutkikkaaksi käykin. Hyvin mutkikkaalta siis kuulostaa tämä. Ja sitten äh, hintojen äh, eroavaisuudet. On erilaisia lippujen hintoja, erilaisia tariffeja on, opiskelijalippuja ja niin edespäin. Joten saattaa käydä niin, että ollaan ongelmissa sekä tariffien että lippujen ja muidenkin suhteen. Me tietysti haluamme vastustaa, haluamme vastustaa halpalentoyhtiöitä ja tarjota parempia palveluita ja parempia materiaaleja. Yksi junien etu saattaa lentoyhtiöihin verrattuna olla se, että öö, saattaa liittyä myös tariffeihin. Haluaisin, että vastaisitte tähän kysymykseen. Ja vielä totean, että kun toimijoiden välillä ei ole yhteistyötä, niin öö, emme oikeastaan pysty tarjoamaan käytännössä juurikaan mitään. Danke, Merja Kyllönen, oder? Kiitos, Merja Kyllönen. Thank you, Chairman. I'd like to ask... Kiitos. Competition. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kysyä kilpailusta Nyt kilpailu on yltynyt, tullut aggressiivisemmaksi. Hiljattain uusia bussiyhtiöitä on tullut markkinoille. Ne tarjoavat matalaa hintaa ja ikään kuin tällaista luksuspalvelua. Onko tämä jo vaikuttanut raideliikenteeseen, junayhteyksiin ja miten nämä uudet linja-autoyhteydet suhtautuvat? Ovatko ne vakava uhka, haastaja raideliikenteelle? Mitä asialle pitäisi tehdä? Kiitos. Euh, Minä haluaisin, että komissio selittää meille, miten se tällä hetkellä aikoo saada uutta henkeä, dynamiikkaa raideyhteyksiin, joissa on puutteita. Mehän tiedämme, että puutteita on paljon. Yöjunat, alueelliset yhteydet, alueiden väliset yhteydet. Tämä ensimmäinen kysymys kuuntelin tarkasti kaikkea, mitä on sanottu. Kun muistamme, että hinnan ja, ja matkustusajan pitää olla oikea, tämä vaikuttaa totta kai kuluttajan valintaan, mutta tällä hetkellä on sellaisia tarjouksia, joita ihmiset vertailevat. Ja tällä hetkellä kollega puhui busseista tässä, linja-autoista, on tarjouksia, joihin liittyy hotelli ja linja-auto, tällainen pakettiratkaisu. Ja tämä on paljon kilpailukykyisempi kuin mitä muutoin olisi tarjolla. Mitkä tällä hetkellä ovat ne kriteerit, että saisimme paremmin tietoa kuluttajien eh, valintakriteereistä ja heidän suuntauksistaan jatkossa? hän tulisi vaikuttaa siihen, minkälaista tarjontaa jatkossa on. Kiitos. Danke sehr, Peter Lundgren. Kiitos. Seuraavaksi Peter Lundgren. Tack för ordet, ordförande. Kiitos puheenvuorosta, puheenjohtaja. Nykyään on aina kyse ajasta, 12 tuntia junasta tai kaksi tuntia lentokoneessa, joten ei ole ihme, että matkustajat haluavat vaihtoehtoja. Usein lento on myös halvempi, mutta kilpailun kannalta tässä on kyllä ongelmia. Tarvitaan paljon investointeja infrastruktuuriin ja tästä syystä hinnat nousevat. Jos rautatieyritykset haluavat olla kilpailukykyisiä, niiden pitää kiinnittää huomiota hintoihin. lennot ovat halvin ja nopein tapa päästä A-sta b joten rautatieyritykset eivät voi tämän kanssa kilpailla. Silloin kysymys kuuluu, mitä vaihtoehtoja on. Matkustajat ehkä haluaisivat, ähm, että junassa voi käydä suihkussa, mutta se ei ole ensisijaista. Ihmiset haluavat nopeasti paikasta A paikkaan B. Tämä kysymys siis kuuluu, miten rautatieyrityksistä voidaan tehdä kilpailukykyisimpiä? Ja. Seuraavaksi George Bach. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi konkreettista kysymystä. Monilla reiteillä monet yritykset tarjoavat samaa palvelua, tai samaa palvelua niin sanotussa tarjousketjussa. Onko komissiolla tai CRllä jotain ratkaisuehdotuksia siihen, kun yksi yritys kustannussyistä tai kannattavuussyistä lähtee tästä palveluketjusta. On monia esimerkkejä siitä, että joku reitti on lopetettu sen takia, että yksi yritys tässä ketjussa on lopettanut. Ja sitten toinen kysymys, kilpailu halpalentoyhtiöiden kanssa. No, tie, tunnen sen kyllä, mutta olen myös Dominic Rikeen kanssa samaa mieltä siitä, että keskeistä on materiaalin laatu ja rautatieyritykset ovat hyvin paljon investoineet nopeusjuniin ja kalustoon, mutta, mutta näissä, ei ole, näissä junissa välttämättä sanomalehtiä tai kunnon ravintolavainua tai virkistysjuomia. Jos yrittää kilpailla halpalentoyhtiöiden kanssa, niin pitää ainakin kiinnittää huomiota palvelun laatuun ja se pitää parantua. Seuraavaksi Bilbao. Presidente, la verdad es que en el fondo... Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä tulee sellainen vaikutelma, että kaikissa keskusteluissa me puhumme samasta asiasta, mutta hiukan eri kantilta. Kerta toisensa jälkeen puhumme neljännestä rautatiepaketista ja aiemmista tutkimuksista. Miksi emme voisi yhtä yhtenäistä eurooppalaista lippua niin, että kansalainen voisi ostaa lipun, mistä lystää, ja voisi matkustaa sillä, minne lystää? Ihminen voisi nousta junaan Strasburgissa, eikä hänen tarvitsisi nousta junasta ennen Brysseliä. Euroopassa on aivan liikaa esteitä. Jos me emme tee mitään tälle asialle, niin emme myöskään voi tarjota vetovoimaisempia palveluita matkustajille. Emme voi palvella sellaisia yö- ja päiväpalveluita, joita he kaipaavat. Eli me itse asiassa puhumme samoista asioista, mutta hiukan eri kanteelta. Suora kysymys matkustajajärjestön edustajalle. Te mainitsitte sen, kuinka tärkeää on saada aikaan edistystä teknisesti neljännen rautatiepaketin suhteen, mutta sehän ei onnistu yksin. Tarvitaan myös hyvää hallinnointia. Mitä olette mieltä? Kun ajatellaan historiallisia monopoleja ja vastahankaisia jäsenvaltioita, niin miten pääsemme eteenpäin rautatiepaketissa? Minä olen kuunnellut näitä keskusteluita tänään ja eilen ja kuukausi sitten ja vuosia sitten. Me vain toistelemme näitä samoja asioita. Kysymykseni kuuluu, olemmeko me valmiita ylipäänsä edistymään rehellisesti? Kysymykseni teille siis kuuluu. Mitä olette mieltä tästä asiasta? Ja olkaa rehellisiä, kun vastaatte. Vielen Dank. Kiitos. Nyt minäkin käytän puheenvuoron jäsenenä. 0,9 prosenttia teistä on tiemaksullisia ja 100 prosenttia rautatiereiteistä on maksullisia. 6 prosenttia rautateiden matkustajaliikenteessä on rajat ylittävää. 20-30 vuotta olemme yrittäneet saada, saada tätä edistettyä ja 6 prosenttia ollaan päästy. Tämähän on katastrofi. Ja nyt sitten komissiolta voidaan kysyä, mitä te teette tämän muuttamiseksi. Kilpailu on epäoikeudenmukaista. Halpalentoyhtiöt eivät ole sen takia halpoja, koska tämä on parempaa yritystoimintaa, vaan siksi, että miljardeja on saatu tukirahoja 30 miljardia eurooppalaisilta veronmaksajilta joka vuosi, sillä ne eivät maksa arvonlisäveroa tai kerosiinimaksuja, ja rautatien käyttäjät joutuvat tästä maksamaan. Tää, ra, halpalentoyhtiöt ovat jo, ovat johto tai seurausta eurooppalaisesta poliittisesta tahdosta. Tämä on epäoikeudenmukaisesta, että tämä pitää muuttua. Mitä teette tämän eteen? Ja sitten lipunmyynti ja tiedotuslipun myynnistä. Kolmannessa rautatiepaketissa 7-8 vuotta sitten päätimme tästä. Ja eikä tätä vieläkään ole toteutettu. Lipun, lipujen hinnat ovat rajat ylittävässä liikenteessä kalliimpia kuin vastaavilla etäisyyksillä kotimaisen liikenteessä. Miksi tämä kaikki on jäänyt toteuttamatta? Yksi esimerkki Berliinin ja Breslaun välillä, tämä mainitsin jo tänään kerran, on 50 kilometrin aukko. Sadalla miljoonalla tämä, pystytään, tämä aukko pystytään tukkimaan ja kaksi tuntia olisi aikasäästö tästä. Ja nyt tällä, tässä, tällä reitillä kulkee pitkän matkan bussi, ja koska pitkän matkan bussi on, on parempi, vaikka se, se kulkee kolme ja puoli tuntia, niin tästä syystä tämä junayhteys ollaan lopettamassa. Sadalla miljoonalla tämä ok voitaisiin tukkia, mutta nyt tämä junayhteys ollaan lopettamassa. Puolan puolella ollaan eurooppalaisella tuella koko infrastruktuuri parannettu. Saksassa taas on tehty toimia pelkästään Kotpusiin asti, ja siitä syyttyy, syyttyy tämä 50, miljoon, 50 kilometrin aukko. Mitä komissio sanoo tähän? Olemmeko me kaikki hulluja? Ei tämä voi olla totta, että veronmaksajien varoilla tehdään näin. Ja mistä missä komission aloitteet ovat tämän hulluuden lopettamiseksi? Ja sitten korkeanopeusjunat herra Rotenkater sanoi, että nopeus ei ole äh, tärkein kriteeri, pitää kulkea niin nopeasti kuin on äh, kannattavaa, ei niin nopeasti kuin on mahdollista. TGV Ranskassa on katastrofi. Ei, ei me tarvitse aina huippunopeuksia. Ja koko verkosto on nyt rasittunut Ranskasta tämän takia. Tästä pitäisi vetää johtopäätökset. Pitääkö kaikkien toistaa nämä virheet? 20 20 vuotta sitten minua syytettiin hulluudesta, kun sanoin, että 250 kilometriä tunnissa riittää, mutta nyt Deutsche Bankin sanoo, että 250 kilometriä riittää. Komission pitää toimia tätä epäoikeudenmukaista kilpailua vastaan. Muuten rautatieliikenteellä ei ole yöllä eikä päivällä mahdollisuuksia. No niin, nyt saatte vastata. Kuka haluaisi aloittaa? Herra Onidis. Uh, I think... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin ongelman ydinhän on se, että rautatiesektori on edelleenkin, sektori on edelleenkin äh, tilkkutäkkimäinen – on aika vaikea yhdistää palveluita rautatieliikenteen ja muiden liikennevälineiden välillä ja edelleenkin itse rautatiepalvelut Euroopassa ovat hajanaiset, fragmentoituneet. Kun puhutaan kilpailusta, tasaisesta pelikentästä muiden liikennemuotojen kanssa, niin tiedätte, että tämä on vaikea aihe. Siihen liittyy se on hyvin latautunut, siinä on erilaisia puitteita. Meillä on ollut aivan liian pitkä historia, jonka aikana meillä on ollut erilaisia liikennemuotoja, joten te varmasti ymmärrätte, että tilannetta on vaikea parantaa. Tämä on se asia, johon me puutumme ja johon me tartumme, kun esitämme teille uuden aloitteen, joka koskee ulkoisten kustannusten sisäistämistä – Tähän meidän täytyy ryhtyä, jotta voimme tehdä poliittisia päätöksiä, linjauspäätöksiä ja ehdotuksia niin, että voimme muuttaa painopisteitä eri muodien välillä, liikennemuotojen välillä. Mutta ymmärtänette, että tämä on hankalaa ja arkaluontoista ja se tulee viemään aikaa. Toinen seikka. Aina kun puhutaan rautatiesektorista, niin puhutaan myös neljännestä rautatiepaketista ja niin tänäänkin. Ja mehän yritämme saada aikaan parhaat mahdolliset puitteet, jotta voimme tarjota uusia palveluita. Ja yritämme tehdä sen mahdollisimman avoimesti. Hallinnon puolelta toivomme, että ää, äh, infrastruktuurin ää, äh, hallinnoijat sitoutuvat neljänteen rautatieen pakettiin ja sitoutuvat myös verkoston käyttöön, yhteiskäyttöön ja haluavat todella yleiseurooppalaisen käsityksen ja näkemyksen eivätkä jämähdä kansallisiin velvoitteisiinsa. Eli tällä tavalla saadaan aikaan parasta hyötyä. Mitä tulee avoimeen pääsyyn, se on erittäin tärkeää, kun vertaillaan esimerkiksi lentopalveluita ja bussipalveluita. Mitä tulee kansainvälisille reiteille ruokkimiseen, se on edelleenkin erittäin vaikeaa rautatiesektorilla. Ja kun halutaan toteuttaa todellisia kansainvälisiä palveluita ja halutaan päästä eroon esteistä, joita edelleenkin on kansallisilla markkinoilla – niin tämä kaikki on erittäin tärkeää. PSO-ehdotus sisältää viittauksen siihen mahdollisuuteen, että yksi velvoite että, että tämä velvoite kattaa myös kansainvälisen osuuden tai osan kansainvälisestä osuudesta. Eli tällä tavalla voisimme myötävaikuttaa siihen, että kansalaiset saisivat myös tämänkaltaisia palveluita käyttöönsä. Ja täällähän on myös puhuttu siitä, kuinka tärkeää on koota kaikki ehdotukset neljännessä mm, rautatiepaketissa muun muassa tekninen pilari on erittäin tärkeä, kun halutaan palveluita huokeammiksi. Lippu Äh, kysymys. Olemme yhtä, yhtä turhautuneita kuin tekin. Ensimmäiseen toimeen ryhdyttiin Liber Lohmanin toimesta, hän on minun takanani, ja hän halusi äh, ylhäältä alaspäin menevän lähestymistavan, ja hän on äh, jäseniään ja kollegoitaankin pyrkinyt käännyttämään ja on saanut lopultakin yhteisymmärryksen siitä, miten järjestelmän tulisi toimia. Käyttöönottovaihe on edelleenkin liian pitkä ja siihen haluaisimme puuttua yhdessä rautatiesektorin kanssa voidaksemme varmistaa sen, että se sama väline, joka meillä on käytössä muissa liikennevälineissä, sama keino, niin sama keino olisi myös käytössä rautatieliikenteessä. Eli <clears throat> tätä voitaisiin käyttää hyväksi, kun varataan lippuja eri liikennemuotoihin. No, tässä elämme edelleen paperimaailmassa. Usein kun me saamme rautatieliikenteeseen liittyviä ehdotuksia, niin toki ne liittyvät yhteisiin infrastruktuurihankkeisiin ja me todellakin tarkastelemme niitä uusia välineitä äh, kriittisesti, joita meille tarjotaan myös sellaisia, jotka mahdollistavat rajat ylittävät äh, yhteenliittymät. Olisi hyvä, että rajan yhdellä puolella äh, tarjotut palvelut voivat jatkua myös rajan toisella puolella. Kiitos. Thank you, Chairman, and thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esitetyistä kysymyksistä. Lähtisin liikkeelle totta kai rautatien paketista. Siitä esitettiin kysymys ja kuulimme myös muiden näkemyksiä. Ensinnäkin, kun ajatellaan kansainvälisiä matkustajaliikennepalveluita, niin tämähän on jo avattu, kilpailu toteutuu. Ja kun puhutaan neljännestä paketista, niin meidän prioriteettimme on se, että teknisen pilarin kolmikanta saataisiin eteenpäin. Tässä me näemme valtavia mahdollisuuksia kustannuksen vähentämiselle. Kun puhutaan kansainvälisestä matkustajaliikenteestä ja myös yöjunista, niin tässä teillä on hyvin tärkeä rooli, kun ajatellaan kaupallista kannattavuutta näissä palveluissa. Korostaisin vielä keskeistä seikkaa, teknisiä spesifikaatioita yhteistoiminnan kannalta. Meillä ei ole tässä uudessa TSI asetuksessa puitteistoa, joka määrittelisi nämä tekniset spesifikaatiot matkustajaliikenteen kaluston osalta. No sitten hallinnosta. Olen täysin samaa mieltä siitä, että avoimesti tässä täytyy toimia ja infrastruktuurin hallinnoijilla on oltava oma roolinsa, erityisesti silloin kun kyse on rajat ylittävistä palveluista, raidehallinnosta ja niin edelleen vaikkakin tätä jo ensimmäisellä paketilla ja sen uudelle laadinnalla säännellään, niin silti asia täytyy vielä parantaa. No sitten halpalentoyhtiöt ja yöjunat. Tässä oikeastaan puhutaan kahdesta eri segmentistä liikenteessä ja kuitenkin samoista matkoista. Jos puhutaan siitä osuudesta, jolla nämä palvelut kilpailevat keskenään suoraan. Jos käytän lentoa joka kestää tunnin puolitoista, niin en minä niinkään vaadi korkeaa palvelutasoa, mutta jos täytyy kahdeksan tai kymmenen tuntia matkustaa junassa, niin oletan, että laatu palveluissa on kohdallaan. Eli tässä väistämättä täytyy tarjota paljon korkeampaa laatua kuin mihin halpalentoyhtiöt pystyvät, ja tämä totta kai heijastuu myös lipun hintoihin. Kustannuspuoli on nähtävä myös kustannusten näkökulmasta ja ulkoisten kustannusten sisällyttämisen näkökulmasta lipun niin hintoihin. Te puhutte iltapäivällä myös tiemaksuista ja näistä ulkoisten kustannusten sisällyttämisestä. Tässä nähdään, miten asian eteneminen tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia raideliikenteelle. No sitten lippuongelma. Tässä on kyllä parantamisen varaa. Me olemme täysin tietoisia ongelmasta ja tästä syystä olemme käynnistäneet sellaisen palvelun, joka tulisi toimia ikään kuin yhteisenä alustana kaikille osapuolille, niin että voidaan yhdistää junapalvelut ja myös lentoyhtiöiden palvelut jatkossa saman liputukseen. En kiistä sitä, että, äh, että hyötyjä täytyy vielä odottaa matkustajan näkökulmasta äh, tietotekniikka vaatii oman aikansa, mutta oikean suuntaan tässä kyllä ollaan menossa. No sitten linja-autojen ja junien kilpailusta. Nyt verkostoihin on saatu linja-autojen kilpailua ja oikeastaan ainakin osittain junista ollaan siirretty linja-autoihin osittain samoista syistä kuin on siirrytty halpalennoille. Siellä tarjotaan halvempaa hintaa kustannusten takia. Tämäkin seikka johtaa siihen, että meidän on huomioitava tämä, kun pohdimme kansainvälisten junayhteyksien tulevaisuutta. Tällä on myös vaikutusta yöjunapalveluihin. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Trevor Garrett. Kiitos puheenjohtaja. Kolme neljä seikkaa Aloitetaan tästä neljännestä rautatiepaketista. Kuten ystävämme CRssä, mekin haluamme, että tekninen pilari muutetaan laiksi mahdollisimman nopeasti. Mitä tulee hallitusten puoleen, niin me todellakin tuemme vapauttamista, mutta tärkeää on se, että rautatieyritykset toimivat tiiminä – emme tarvitse verkoston hajautumista, fragmentaatiota. Emme tarvitse palvelujen sirpaloitumista. Mitä pidempi kansainvälinen matka on, ja mehän puhumme täällä kansainvälistä junareitestä, sitä, sitä todennäköisempää on, että käytetään monia liikennemuotoja. Kaksi viikkoa sitten menin juna, yöjunalla Amsterdamista Müncheniin. Tämä oli osa multimodaalista liikennereittiä, joka alkoi Englannin itärannikolla 40 minuuttia er, junalla, sitten taksilla ja sitten, sitten Amsterdam, lento Amsterdamiin ja paikallisjuna Schipholin lentokentältä Amsterdamin keskustaan ja sitten yöjuna Müncheniin ja sitten Münchenistä juna, eh, kansainvälinen juna Salzburgiin ja sitten kävelin loppumatkan. Tämä oli koko reitti, niin on tärkeää, että kaikki toimijat tekevät yhteistyötä. Kaksi seikkaa vielä busseista ja halpalentoyhtiöistä. Minäkin olen käyttänyt halpalentoyhtiötä. Tänä, tänä syksynä lensin Lontoosta Bukarestiin ja Kyllä rehellisesti sanottuna aika ja hinta olivat tärkeitä tekijöitä. Junalla oli, matkan olisi kulunut paljon kauemmin aikaa ja se olisi ollut kalliimpaa. Ja Englannissa sanotaan, että, eh, että kaikki kyllä valitsevat oikean liikennemuodon, joka sopii omaan, eh, omalle kukkarolle – ja omiin suunnitelmiin. Eli kuluttajilla pitää olla valinnanvaraa. Tämä valinnanvaraa pitää tarjota niin, että toimintamahdollisuudet ovat yhtävertaiset eli liikennemuotojen välillä. Sitten ähm, pitkän matkan bussit. Jotkut käyttävät niitä ähm, ennen kaikkea kustannussyistä ja toiseksi siitä syystä, että bussimatka voi olla yksinkertaisempi kuin junamatka, ennen kaikkea jos kyse on sellaista reitistä, jos, jolla ei ole hyvää junayhteyttä. Silloin pitää etsiä vaihtoehtoja, voitaisiinko käyttää ö, kaukobussia junan, su, junan sijasta. On tärkeää kuitenkin, että tässä junat käyttävät, bussit käyttävät oikeita liittymäkohtia, oikeita bussiasemia ja antavat tarpeeksi tietoa kuluttajille. Eli busseilla on oma roolinsa, mutta tuo rooli on oikeastaan syntynyt tavallaan odotusarvona. Kiitos. Kiitos kaikille alustajille ja kiitos näistä kysymyksistä ja vastauksista. Paljon työtä on vielä edessä. Kiitän herra Onidia ennen kaikkea siitä, että hän puhui ulkoisten kustannusten sisällyttämisestä hintoihin. Tämän on toteuduttava. Jos esimerkiksi on näitä kerosiini, öö, öö, kerosiinista ei tarvita äh, veroja, maksuja, maksa veroja, niin miksi rautatieliikenteessä tällaisia maksuja on? Jäsenvaltioillehan voitaisiin määrätä, mitä, pitää, mitä veroja pitää tai maksuja pitää nostaa ja mitä ei. Ja me olemme valmiita. Äh, tehkää nopeasti ehdotus parempi enemmän kuin myöhemmin. No niin, sitten seuraava esityslistan kohta, mutta sitä ennen haluaisin Niedersaksenin osavaltiosta toivottaa tervetulleeksi vierailijaryhmän tuolla, he ovat tuolla salin takaosassa. Tervetuloa siis tänne, Rova Meissner on heidät tänne kutsunut ja hänkin on tietysti paikalla. No niin, seuraava esityslistan kohta. Eli EMSAN pääjohtajan Markku Myllyn alustus. Hän voi nyt pitää alustuksensa ja sen jälkeen voimme keskustella asiasta ja sitten voidaan esittää kysymyksiä. Hienoa, että olette paikalla, herra Mylly. Olkaa hyvä. Dear Mr. President. Hyvä puheenjohtaja, arvon parlamentin jäsenet, hyvät kuulijat. Haluan kiittää teitä siitä, että kutsuitte minut tänne tänään ja annatte minulle mahdollisuuden kertoa EMSAn tämänhetkisistä toimista ja niistä haasteista, joita meillä tulevaisuudessa on. Haluaisin kiittää tätä valiokuntaa, joka on tukenut ja on ollut erittäin tärkeä EMSalle sen perustamisesta alkaen vuonna 2002. Tämä esitelmä on jatkoa sille ensimmäiselle, jonka esitin vuonna 2012. Hiljaisuutta pyydän. I think it's important. Mielestäni on tärkeää vaihtaa mielipiteitä säännöllisesti tämän valiokunnan kanssa ja toivottavasti tämä kanava pysyy avoinna myös tulevaisuudessa. Monet valiokunnan jäsenet ovat uusia. Haluaisin esitellä teille tätä virastoa hiukan. Se, haluaisin kertoa sen ydintehtäviä, sen tarjoamia palveluita ja haluan myös kertoa EMSAn viiden vuoden strategiasta. EMSA on yksi sääntelyviranomaisista ja virastoista, joka perustettiin vuonna 2012 ja tämä liittyy uuteen meriturvallisuuslainsäädäntöön. Viittaan tässä erityisesti niin kutsuttuun ERIKA-pakettiin tai paketteihin. EMSAn tehtävät on määritelty EUn ja parlamentin ja neuvoston, EUn parlamentin ja neuvoston asetuksessa. Se on oikeushenkilö, sillä on oma talousarvionsa ja se on vastuussa omista toimistaan. Vuoden 2006, siis vuodesta 2006 alkaen virasto on ollut Lissabonissa ja olen iloinen voidessani olla tämän erinomaisuus, tämän, tämän osaamiskeskuksen johtajana, ja siellähän on tällä hetkellä noin 250 ää, työntekijää, ja me tuemme Euroopan merialueita ja myös komissiota ja jäsenvaltioita. 55 miljoonaa meidän budjettimme, se tulee suoraan EUn kirstuista, eli meidän tulemme tulevat EUsta. 400 000 euroa vuodessa on meidän tulomme, ja EFTAn kontribuutio on puolitoista miljoonaa euroa. Kun syyskuussa vuonna 2012 puhuin täällä viimeksi, niin silloin EMSA-asetusta vielä äh, viimeisteltiin. Se tuli maaliskuussa 2013 voimaan ja me teimme eron, tai tässä asetuksessa tehdään ero viraston ydin- ja avustustehtävien välillä. Mitä tulee näihin avustaviin tehtäviin, niin lainsäätäjä on laajentanut EMSAan toimia. Meidän täytyy muun muassa reagoida öljynporaus- ja kaasunporauslauttojen päästöihin ja onnettomuuksiin. Me valvomme merialueita ja me annamme myös naapuruusmaille teknistä ja muuta avustusta. Virasto ei ole kuitenkaan erilainen kuin muut instituutiot siinä mielessä, että se, sitä on pyydetty säästämään niin rahassa kuin henkilöstöresursseissakin. Minun haasteeni on saada aikaan näitä vähennyksiä henkilöstössä ja varainkäytössä, mutta kuitenkin ylläpitää samat toiminnat kuin aiemminkin. Hiljan olemme hyväksyneet uuden viisivuotisstrategiamme. Sen valmistelin yhdessä hallintoneuvostomme kanssa – Tämän strategian tarkoitus on antaa meille suuntaviivoja viideksi vuodeksi. Meidän kaikkein tärkeimmät käsitteemme tai filosofiamme ovat avoimuus, tehokkuus, tehoavuus, joustavuus ja se, että saamme lisää arvoa luoduksi. Tämä perustuu sille visiolle, että virasto on nyt riittävän kypsä voidakseen tarjota laadukkaita palveluita kaikkein tärkeimmille sidosryhmilleen, mutta myös muille meren kulkijoille Euroopassa. Ja haluaisin nyt keskittyä viraston ydintehtäviin ja haluan kertoa, äh, mikä on oma visioni seuraavalle viidelle vuodelle. Virasto aikoo jatkossakin tehdä paljon työtä voidakseen tukea Euroopan komissiota. Se valvoo unionin lainsäädännön valvonnan, täytäntöönpanon valvontaa. Meidän täytyy nykyisin toteuttaa ja täytäntöönpanna niitä uusia direktiivejä ja asetuksia, joiden laatimiseen myös tämä valiokunta on myötävaikuttanut. Lainsäädäntö edellyttää erittäin korkeita normeja EUn lippulaivastoille – avustamme Euroopan komissiota siinä, että kaikki jäsenvaltiot pitävät kiinni lainsäädännöstä. Yhdenmukaisesti me järjestämme säännöllisesti vierailuja ja äh, laadimme vierailuraportteja komission palveluille. Me valvomme valvojia ja tarkastamme tarkastajia. Me tarkastamme ja valvomme myös niitä luokittelulaitoksia, jotka laativat standardeja meille. Me käymme myös telakoilla muissa maissa, myös idässä, ja valvomme siitä, että kun esimerkiksi valvomme muun muassa sitä, että kun uus, uusia laivoja rakennetaan tai vanhoja telakoilla korjataan, niin normeista pidetään kiinni. Me olemme myös Norske Veritaasin ja GLn fuusiota pitäneet silmällä voidaksemme varmistaa sen, että korkeat, korkeista standardeista pidetään kiinni. Kuten ehkä tiedätte, niin Euroopan ulkopuolelta tulee yhä enemmän ja enemmän merimiehiä ja he tekevät työtä EUn ö, lippulaivoilla. Noin 75 prosenttia on heidän osuutensa. Euroopan komissio ja virasto komission apuna valvoo koulutus- ja sertifikaattijärjestelmien noudattamista jäsenvaltioiden puolesta. Tämä, tällä tavalla voimme säästää kustannuksia jäsenvaltion tasolla ja voimme ylläpitää yhdenmukaista lähestymistapaa. Filippiineiltähän tulee paljon merimiehiä ja EMSA on aloittanut intensiivisen tarkastusohjelman mm, varmistaakseen, että filippiniläiset merimiehet täyttävät kansainvälisten yleissopimusten vaatimukset. Ja tulevina vuosina tulemme varmasti tuottamaan vielä lisää, entistä, entistä enemmän lisäarvoa, kun toteutamme ää, tarkastuksia, analysoimme erilaisia tarkastuskokonaisuuksia ja levitämme parhaita käytänteitä. Virasto toteuttaa myös ympäristönsuojelutoimia – me, muun, me avustamme komissiota ja jäsenvaltioita tässä. Myös laivojen päästöt ilmakehään ovat asia, johon olemme kiinnittäneet huomiota ja tulemme tässäkin tukemaan sidosryhmiä valvomalla tilannetta kansainvälisesti. EU-ssa, EUn tasolla korostaisin sitä työtä, jota EMSA on tehnyt rikki direktiivin osalta, siis meripolttoaineiden sisältämän rikin osalta. Meillä on erilaisia manuaaleja, jotka koskevat muun muassa valvontaa, näytteidenottoa ja niin edespäin. Meillä on myös erittäin sofistikoitu EUn järjestelmä rikki siis pitoisuuksien valvomiseksi polttoaineissa. Ja tällä tavalla haluamme siis myös pitää huolen siitä, että direktiivin vaatimuksia noudatetaan. Ja mutta mitä tulee nesteytettyyn maakaasuun, siihen kiinnitämme myös äh, erityistä huomiota. Jatkossa haluaisimme tukea eu tavoitteita, kun se pyrkii torjumaan meriympäristön saastumista. Pyrimme antamaan apua eurooppalaisille sidosryhmille niin, että nämä voivat käyttää mahdollisimman hyvin EMSAn tietojärjestelmiä hyväkseen. Sen jälkeen, kun niin sanottu liikenteenvalvontadirektiivi otettiin käyttöön, jäsenvaltiot ovat myös ottaneet käyttöön IA, EIS-järjestelmän omien rannikkojensa valvomiseen. Meillä on myös unionin net järjestelmä joka yhdistää kaikki EUn kansalliset järjestelmät yhdeksi yhtenäiseksi EUn järjestelmäksi. Se sisältää paljon hyvää tietoa ja jokainen akkreditoitu järjestelmän käyttäjä voi saada tätä tietoa klikkaamalla näitä ö, ku, tätä, tätä kuviota. Jokainen kolmio tarkoittaa yhtä alusta. Ja, eli minä tahansa päivänä, tässä on esimerkiksi laivojen määrä minä tahansa päivänä Viskajanlahdella. Meillä on viisi miljoonaa sijaintiraporttia. Me voimme siis tämän järjestelmän avulla katsoa, missä mikäkin laiva liikkuu. Me, meillä on myös satelliittiteknologiaa, jonka avulla voimme jäljittää aluksia, kutsumme tätä satelliitti AIS-järjestelmäksi. Ja meillä on myös e-tietokeskus kaikille EUn lippulaivoille. Tämä, meillä on satelliittinavigaatiojärjestelmä ja tästä kuvasta näettekin saman Biskajan lahden alueen satelliittijärjestelmän kautta katsottuna. Koska palvelumme ovat joustavia, niin voimme yhdistää tietoa kaikista sovelluksistamme ja myös ulkoisista lähteistä. Tällä tavalla saamme täsmällisemmän ja kattavamman kuvan tilanteesta, ja tämä on tietenkin omiaan parantamaan ylipäänsä meren käyntiä sisämarkkinoilla hyvä esimerkki siitä, miten EMSAn integroitua järjestelmää voidaan käyttää hyvin hyväksi ja miten sen tarjoamaa tietoa voidaan käyttää hyvin hyväksi, on viimeisin Ebola-viruksen puhkeaminen, tai siis epidemian puhkeaminen, koska me voimme antaa nyt tietoa niistä aluksista, jotka ovat lähteneet niistä maista, joissa Ebolaa on ollut, ja niiden liikkeitä on voitu seurata, etenkin jos ne ovat olleet tulossa Euroopan satamia kohti. Tämä on ollut erittäin hyödyllistä niin komission kuin jäsenvaltioidenkin kannalta, kun ne ovat ryhtyneet, pyrkineet ryhtymään vastatoimiin. Modernit satelliittijärjestelmät tarjoavat myös mahdollisuuden valvoa niin kutsuttuja operationaalisia öljypäästöjä. Tämä tarkoittaa sitä, että tietyt laivat tahallaan pumppavat öljyä mereen usein öisin. Ja tämä järjestelmä on havainnut jo useita tämänkaltaisia öljypäästöjä. Jäsenvaltiot, toimivaltaiset viranomaiset ja EMSA puuttuvat tällaiseen toimintaan. Satelliitit Aina kun satelliitti yksilöi tällaisen öljypäästön, se antaa hälytyksen ja jäsenvaltio, AO-jäsenvaltio lähettää sen jälkeen valvonta lentokoneen tai helikopterin paikalle ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin saastuttajaa vastaan. Tällä on ollut myös pelotevaikutus, koska tällaisten öljypäästöjen lukumäärä eurooppalaisilla vesillä on vähentynyt. kun <clears throat> tilanne muuttuu jatkuvasti, niin EMSA on kehittänyt valmiuksia kerätä ja integroida tietoja mistä tahansa viraston järjestelmästä ja ulkoisistakin lähteistä, jotta se saisi paremman yleiskatsauksen siitä, mitä merillä tapahtuu. Tämä, <clears throat> tätä, järjestelmää voi, tai tätä toimintaa voidaan räätälöidä jäsenvaltioiden tarpeisiin ja EUn instituutioiden tarpeisiin. Tällä tavalla voimme parantaa mahdollisuuksiamme analysoida merien tilanteita millä tahansa hetkellä. Esimerkiksi Frontex saa EMSalta meriin liittyvää tietoa, kun se valvoo rajoja Eurosur-järjestelmän avulla. Me annamme tietoa myös EFKalle, kalastuksen valvontavirastolle, kun se valvoo laitonta kalastusta ja me annamme tietoa myös EU-NAFille, kun se <clears throat> haluaa puuttua ja torjua merirosvouteen. EU, EMSA on siis keskeinen tiedon tarjoaja. Jotta voisimme integroida uusia valmiuksia toimintaamme, mm, uuden teknologian tarjoamia valmiuksia, ja jotta voisimme tukea muita yhteisöjä, niin toki tarjoamme tätä omaa tietoamme auliisti, jotta voimme välttää toimintojen päällekkäisyyttä. Myös öljyonnettomuuksiin pyrimme vastata. Meillä on 18 alusta, jotka sijaitsevat EUn rannikolle ja jotka reagoivat öljyvahinkoihin. Meillä on kaksi Itämerellä, kolme kuusi välimerellä ja niin edespäin näitä aluksia. Nämä alukset, niitä, ne ovat julkisen ja yksityisen kumppanuuden ylläpitämiä ja EMSA. Siis vaikka, vaikka aluksi, aluksia operoivat yksityiset laivanvarustajat, he ovat allekirjoittaneet tällaisen päivystyssopimuksen EMSAn kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että ne lopettavat kaupallisen toimintansa välittömästi, jos tulee tarve vastata öljyonnettomuuteen. Ja niiden täytyy vastata näihin onnettomuuksiin 24 tunnin sisällä. Silloin kun Deepwater Horizon äh, räjähti Meksikon lahdella, niin tietoisuutemme öljyonnettomuuksista on parantunut tällä hetkellä. Euroopan vesistöillä on useita öljyn ja kaasun porausinstallaatioita ja ne yleensä toimivat matalilla vesillä. Ja kuten sanoin, niin öljyvahinkojen valmiuksiamme täytyy sopeuttaa kuhunkin ympäristöön. Jos siis öljynporauslautan tai kaasunporauslautan öljypäästö on aina erilainen kuin laivasta tuleva öljypäästö. Me pyrimme esimerkiksi hajottamaan öljylauttoja silloin, kun tarve vaatii. Meillä on myös öljyn talteenottoaluksia ja niitäkin me varustamme näillä öljyn hajotuslaitteistoilla, vaikka tietysti mieluusti haluamme kerätä öljyn talteen. No tässä toivottavasti saitte jonkinlaisen käsityksen siitä, mitä me täällä virastossamme te- teemme. Ja jos teillä on kysyttävää, niin vastaan mielelläni ja teille on pysyvä kutsu myös Lissaboniin. Tervetuloa. Kiitos. Herra Mylly, herra Myllyhän on Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtaja. On hienoa, että Niedersaksenista täällä on vierailijaryhmä. Niedersaksenin osavaltiolla on Itämeren, Itämerellä iso rannikkoosuus ja tämä sopii näin, näin hyvin. Nyt sitten, ähm, ketkä koordinaattorista haluavat käyttää puheenvuoron? Tietää Klun. Thank Kiitos, kiitos esityksestä, josta sain hienon yleiskäsityksen tarjoamastanne palvelusta tukiessani jäsenvaltioita. Mainitsitte merenkävijät ja Filippiinit. Minä olin itse hiljan konferenssissa, joka käsitteli aihetta ja aivan erityisesti sitä, miten ihmisiä saataisiin tälle alalle. Sehän on ongelma. Tätä ei pidetä urana, jolla voi edetä työelämässään. On epämukavat työajat ja perhe-elämän yhdistäminen tähän on vaikeata. Monet seikat, jotka nostitte esille, ovat riippuvaisia laivoilla käytettävistä asiantuntijoista. Onko teillä tietoja siitä, mikä näyttäytyy ongelmana esimerkiksi palkkatasossa, kun yritetään houkutella työntekijöitä tälle alalle. Naiset niin ikään eivät osallistu kovinkaan paljon tälle alalle. He eivät pidä työuraa houkuttelevana näin miehisellä alalla. Mutta minusta tämä on kuitenkin käsiteltävä kysymys, joka on yhä ilmeisempi, kun keskustelee alan edustajien kanssa. Kiitos. Seuraavaksi Kesine Maisnaa. Kiitos. Herra Mylly, kiitos tästä alustuksesta. Se oli hyvin mielenkiintoinen. Minä tulen Niiresaksenista, jossa on hyvin pitkä rannikkoosuus, mutta meripolitiikka kiinnostaa minua yleisemminkin. Yksi se kommentti minulla. Meillähän on tämä sinisen kasvun strategia, Blue Growth, ja tämä, tähän kuuluu myös politiikkaa, meripolitiikkaa, mikä rooli EMSalla tässä on? Miten näette tämän sininen kasvuhan tarkoittaa sitä, että kaikki meritoimet sopitetaan paremmin yhteen ja yritetään luoda enemmän työpaikkoja ja kasvua tälle alalle. Ja pieni huomautus vielä. Parlamenttihan halusi, että EMSA vastaa myös öljy- ja kaasuporauslaattojen valvonnasta, sillä se on tärkeää. Te vastasitte aina laivojen öljyvahingoista, mutta nyt on mukana myös öljynporaus- ja kaasunporauslautat. Se on erittäin hyvää. Ja sitten vielä yksi kysymys. Puhuitte tietoverkostosta, joka on jo olemassa ja satelliitteilla tehdään paljon valvontaa, tietoja vaihdetaan. Mutta kysymykseni kuuluu, tarvit, onko teillä kaikki tiedot, joita tarvitsisitte meripolitiikkaa niin tiedän, että kalastuksen suhteen jäsenvaltiot eivät anna kaikkia tietoja, eivätkä kaikki merialan toimijat anna tietoja. Olisi hienoa, jos olisi kokonaiskuva. Miten siis, mitä tietoja teillä on ja miten takaatte tietosuojan, että tiedot eivät mene väärin käsiin? Me, mehän parlamentissa haluamme, että tietoja suojellaan myös. Ebola-esimerkki oli todella hyvä esimerkki. Minä tunnen tämän keskustelun lentokenttien suhteen, miten esimerkiksi Saksan väestöä tai Euroopan väestöä voidaan suojella Ebolalta. Mitä konkreettisia johtopäätöksiä teitte, kun näitte, että laiva tulee Ebola-alueelta? Eihän kaikkia tarvitse välttämättä heti pistää karanteeniin. Ehkä voidaan tehdä yhteistyötä laakarin kanssa. Mitä siis konkreettisesti teitte näissä Ebola-tapauksissa? Ja sitten flaminja tapaus tämä niedersaksenilainen laiva, joka joutui Karille. Tästä Flaminia-tapauksesta, mitä näette tästä johtopäätöksen? Kukaan ei auttanut. Mitä voitaisiin muuttaa siis nyt tämän tapauksen jälkeen? Ja miten, mit, e, et, et, miten paljon hyötyä saataisiin siitä, että jos merialalla käytettäisiin pelkästään englantia? Kiitos, Keith Taylor. Voit puhua englantia. Ah, yeah, sorry, good. Hi, I knew, I knew the... Niin, tiesin, että kyllä se nappi tältä jostakin löytyy. Kiitos, herra Mylly, mielenkiintoisesta alustuksesta. Kysymykseni liittyy niihin ylimääräisiin vastuisiin, joita EMSalle on annettu tehtäväksi, kun ajatellaan öljy- ja kaasu toimintoja Euroopassa. No sitten ylimääräinen rahoitus, kun on tätä vastuutakin, kun otamme huomioon uuden rahoituskehyksen. Perusbudjetissa EMSalle oli 165 miljoonaa euroa. Kysymykseni teille tänään kuuluukin, että päivittäisitte tietojamme Toki tätä jo hieman käsittelittekin, mutta että voisitte päivitellä EMSAn toimintojen nykytilaa, kun ajatellaan nimenomaan öljy- ja kaasualaa. Kommentit olisivat hyödyllisiä. Aivan erityisesti, minkälaista rahoitustukea te saatte EUlta tähän työhön? Kiitos. Seuraavaksi Wim van de Kamp. Voorzitter, dank u zeer. Ik, sorry dat ik... Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että nyt taas tällä, tässä esitän kysymyksen, mutta haluaisin kyllä pääjohtajalta kysyä, voisiko hän hieman selventää tuota yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa. Kaksi seikkaahan tässä ovat tärkeitä. Toiminta ei saa tulla kalliimmaksi, se on tärkeää äänestäjille. Ja sitten toiseksi pitää huomioida se, että ei saa olla päällekkäisyyksiä työssä. Ehkä voisimme kuulla myös hieman tarkemmin siitä, mitä, miten, minkälaista yhteistyötä tehdään kansallisten viranomaisten kanssa, jotta ei tule päällekkäistä työtä. Kiitos. Kiitos. Nyt rouva Sefaria. Herra Sefaria. Good uh, uh, morning, Mr. Hyvää huomenta, herra Markku Mylly. Minulla oli ilo tavata teidät EMSassa Lissabonissa. Lähes tulkoon kaikki oikeastaan vastaukset olen jo kuullut, kun eli kysymystä minulla ei varsinaisesti ole, mutta teidän alustuksenne täällä ja alustuksenne Lissabonissa oli fantastinen. EMSAn tietokanta on vaikuttava. Kaikkeen pitäisi minusta mennä paikan päälle Lissaboniin katsomaan ja kuuntelemaan EMSAn esitystä. Minusta teidän Ebola-esimerkkinne oli vain pieni esimerkki siitä, mihin EMSA kykenee Euroopan unionin toimielinten tukena. Se kerää tietoa ja jakaa, välittää tietoa muidenkin käyttöön. Haluan kiittää teitä EMSAn tekemästä työstä viime vuosina. Ja todellakin tämä on hyvin vaikuttava. Kiitos. Vielen dank. Kiitos. Nyt herra Mylly voi vastata, mutta minä Eh, ensiksi haluaisin esittää vielä yhden kysymyksen. Eh, aikoinaanhan tapahtui onnettomuus ja eh, jos, ehm, jos laiva on merihädässä, niin silloin pitäisi päästä seuraavaan satamaan. Ja tästä käytiin laajaa keskustelua. Tällä ei ole pelkästään, tällä ei ole tekemistä turvallisuuden tai Euroopan takia, vaan tässä ovat muut syyt takana. Voitteko taata sen, että tämä ei toistu? Olkaa hyvä, voitte vastata kysymyksiin. Thank you very much. Uh, kiitoksia kovasti. Hyvä puheenjohtaja ja kiitoksia hyvistä, kiintoisista kysymyksistä. Jospa aloittaisin merimiehistä ja niistä sosiaalisista toimista, joihin EMSA voi ryhtyä houkutellakseen merimiehiä alalle – jokin aika sitten olimme merenkulkujohtajien kokouksessa ja keskustelimme asiasta ja olimme huolissamme jäsenvaltioista, koska merimiehiä menee vähemmän ja vähemmän jäsenvaltioihin. Tähän täytyy kiinnittää huomiota kaikissa jäsenvaltioissa. Myös EUn toimielimissä toki ja EMSassa. Jos katsotaan aluksilla tehtävää työtä, niin tällä hetkellä merimiehen ammatti ei houkuttele ihmisiä, vaikka alukset ovat moderneja, niissä on paljon haitekkiä. Ja meidän täytyy korostaa nuorille, että aluksilla on myös paljon mahdollisuuksia, kun on uutta teknologiaa. Ja heillä on myös mahdollisuus jatkaa opintojaan merimiesuran jälkeen ja sen jälkeen heillä on vielä mahdollisuus mennä töihin maille, maihin. Mutta tämä on tietysti haastavaa meille, koska meillä on, koska noin 70 prosenttia lippulaivoistamme käyttää kaukoidästä tulevia merimiehiä. Haluaisin myös sanoa, että EUn lippulaivojen palkat ovat aika taakkaa, vetovoimaisia. Tietenkin merimiehille maksetaan vähemmän, jotka tulevat siis idästä, mutta heitä siis tulee enemmän ja enemmän kolmansista maista. Meidän täytyy puuttua tähän asiaan ja IMO on niin ikään korostanut näitä kysymyksiä. Mitä EMSA sitten on tehnyt tukeakseen EUn aluetta. Se on antanut paljon tietoa ja valvonut muun muassa laivojen hallinnollista taakkaa. Meillä on tämä niin sanottu Blue Belt-projekti, joka alkoi vuonna 2010 ja 2011. Sen puitteissa me tutkiskelimme sitä, minkälaisia mahdollisuuksia on minimoida niitä, niiden laivojen hallinnollista taakkaa, jotka seilaavat EUn vesillä. Ja meillä on järjestelmä, jonka avulla voimme valvoa aluksia niin, että muun muassa veroviranomaiset saavat kaikki ne tiedot, joita tarvitsevat. Ja lippulaiva viranomaiset eivät välttämättä hyväksy vielä digitaalisessa muodossa tulevaa informaatiota. Toivottavasti noin vuoteen 2016 mennessä, kun uusi tullikoodeksi tulee voimaan, niin tilanne paranee. Tällä hetkellä me rakennamme kansallista Signal Window-järjestelmää, joka toivottavasti direktiivin tullessa voimaan vuonna 2015 toteutuu, mutta edelleen meillä on esteitä tämän direktiivin toteut- täytäntöönpanossa sen vuoksi, että lippulaiva viranomaiset ovat asettaneet kapulaa rattaaseen. Sitten tietojen jakamisesta ja tietoturvasta – EMSA on koko olemassaolonsa aikana kiinnittänyt vakavaa huomiota tietosuojakysymyksiin, ja kaikki se tieto, data, jota EMSA kerää, on jäsenvaltioiden omistamaa tietoa. Eli meillä ei ole lupaa pitää säilyttää tätä tietoa ilman korkean tason ohjausryhmän tai jäsenvaltioiden lupaa. Emme voi myöskään sitä antaa ulkopuolisille, ja tämä on sääntö, jota tunnollisesti noudatamme alusta loppuun. Eli me emme luovuta tietoa millekään muulle osapuolelle ilman jäsenvaltioiden tai tietosuojaryhmän lupaa. Eli sen ryhmän lupaa, joka hallinnoi SafeSeaNet netin tietoja. Sitten täällä esitettiin kysymys kaasun porauslautoista ja siihen liittyvästä kokonaisbudjetista – Sitähän viimeistellään, se on noin 160,5 miljoonaa. Edellinen oli noin 154 miljoonaa, eli 6 miljoonan korotus on tullut. Mutta kun katsotaan uusia tehtäviämme, niin kyllä öljy- ja kaasuun porauslautta kysymykset ja niihin liittyvät tehtävät ovat erittäin haastavia. Olemme luoneet toimintasuunnitelman siitä, miten reagoisimme, jos tulisi onnettomuus. Tietenkään emme halua, että eurooppalaisilla vesillä tulisi öljytakaisuonnettomuutta, mutta jos näin kävisi, niin tämän kokonaisbudjetin puitteissa olemme valmistautuneet niin hyvin kuin voimme. Ja tällä hetkellä me suunnittelemme tällaisia öljylauttojen hajotusmahdollisuuksia, aerial dispersion välineitä, ja meillä on aluksia, joilla on tällaisia äh, hajottamisjärjestelmiä niin, että, ja siis sellaisia ruiskutusjärjestelmiä, että voivat emulgointiaineita ruiskuttaa aluksilta. Ja yritämme täyttää aukkoja, porsareikiä siellä, missä niitä on. Me teemme yhteistyötä kaasu- ja öljyteollisuuden edustajien kanssa. He suhtautuvat myönteisesti EMSAan ja meillä on hyvät suhteet tämän elinkeinoelämän kanssa. Kiitos. Ja, Kiitos. Nyt vielä komission liikenteen pääosaston edustaja Kristin Berg saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen komission edustaja ja erityisesti meriturvallisuusosaston edustaja. Haluaisin kiittää loistavasta yhteistyöstä EMSA viime kaudella. Teimme tämän, kanssa, tämän valiokunnan kanssa hyvää yhteistyötä. Haluamme tätä yhteistyötä jatkaa herra Mylly ei vastannut aivan kaikkiin kysymyksiin, sillä ne eivät ole täysin EMSAn toimivallassa. Minä voisin näihin kysymyksiin vastata. Ja voisin sanoa jäsenille, että teidän ei tarvitse mennä Lissabonin asti katsomaan EMSAn tietojärjestelmiä. Herra Myllyn kanssa ensimmäinen joulukuuta täällä Brysselissä hotellissa parlamentin vieressä järjestämme tiedotustilaisuuden, jota seuraa kokteiltilaisuus. Tässä tilaisuudessa voitte saada vastauksen kaikkiin kysymyksiin eh, ilman, että lähdette Lissaboniin asti, vaikka herra Mylly varmasti ottaa vastaan vieraita Lissabonissa mielellään. Nyt sitten voisin vastata näihin muutamiin kysymyksiin. MSA Flaminia Tätä tapausta valiokunta käsitteli viimeksi, kun herra Mylly oli täällä. Haluaisin kertoa siitä, mitä olemme sen jälkeen tehneet tällaisten tapausten estämiseksi. Olemme koonneet kokoon kaikki jäsenvaltioiden riippumat viranomaiset, jotka päättävät tällaisista turvasatamista tai paikoista. Näiden viranomaisten kanssa yhdessä olemme lähteneet mielenkiintoiselle matkalle siinä mielessä, että meillä on yhteisiä harjoituksia, me kokoamme nämä viranomaiset kokoon ja Emsan kanssa luemme tällaisen hypoteettisen tapauksen, jossa laiva pyytää apua ja, ja kaikkien viranomaisten pitää sitten tämä harjoitus tehdä esimerkiksi Rotterdamin satamassa Flaminian tapauksessa ongelma oli se, että tämä onnettomuus tapahtui avomerellä eikä yhden jäsenvaltion vesillä ja siksi oli epäselvää, mikä valtio reagoisi ensiksi. Me olemme näiden viranomaisten kanssa kehittämässä yhdessä suuntaviivoja ja keskitymme siihen, miten tällaisia tapauksia voidaan torjua tulevaisuudessa. Nämä suuntaviivat ovat melkein valmiina jo. Aiomme myös kansainvälisessä merenkulkujärjestössä kertoa näistä suuntaviivoista ja edistää niitä, sillä tällaisia onnettomuuksia tapahtuu joka puolella maailmaa. Olette ehkä tästä Meisi tapauksesta kuulleet, jossa oli Etelä-Korean ja Japanin välillä riitaa siitä, kuka hoitaa tapauksen. Ja näin voimme sitten edistää kansainvälisesti tätä työtä, jota olemme tehneet MSA Flaminian tapauksen jälkeen. Ja sitten vielä sitä aiheesta, joka huolettaa meitä kaikkia. Me tarvitsemme eurooppalaisia merenkulkualalle. Meidän pitäisi eri, e, tässä eritellä tällaiset lyhyen matkan merenkulkureitit, joilla meren, merimiehet tekevät töissä. Nämä merimiehet ovat kotona useammin, e, kulkevat lyhyempiä reittejä. Ja tällä alalla löytyy myös naisia. Ja sitten taas pitkän, erittäin pitkän matkan etäisyyksiä kulkevat merimiehet, äh, niin heidän tapauksessaan tilanne on erilainen. Viime kauden lainsäädännön ansiosta olemme kokoamassa EMSAn kanssa yhdessä tietokantaa, jolla saamme tarkempia tietoja verimiehistä. Tämä on sellainen seikka, josta emme, emme tiedä tarpeeksi. Emme tiedä, äh, montako eurooppalaista merimiestä on eurooppalaisilla laivoilla ja miten, miten suuri osuus on ulkomaalaisten merimiesten osuus. Me teemme äh, myös teknologian kohdalla äh, yhteistyötä ja kysymme, mietimme sitä, miten nuoria saataisiin enemmän houkuteltua tälle alalle. Se olisi tärkeää. Ebola-kysymyksestä puhui Rova Meissner. EMSAn aloittaman raportoinnin ansiosta Task Force on tullut siihen, siihen johtopäätöksen, että merenkulkuala ei ole korkean riskin ala ja raportointi on nyt lopetettu, sillä sillä todellisuudessa Länsi-Afrikasta ei tule matkustajaliikennettä eurooppalaisiin satamiin. Tässä on kyse siis merimiehistä ja meillä on IMOsta ja Ähm, maailman terveysjärjestöstä suuntaviivoja siitä, miten pitäisi toimia, kun eurooppalaisia laivoja on Länsi-Afrikan satamissa, eli ei saisi mennä maihin ja niin poispäin. Ja on myös suuntaviivoja sen suhteen, mitä, miten miehistön pitäisi toimia, kun he tulevat takaisin Eurooppaan. Nyt pitäisi miet- ennen kaikkea miettiä sitä, että miten nämä reitit voidaan pitää yllä, jotta Länsi-Afrikan talous ei romahtaisi. Länsi-Afrikassa tällaiset estotoimet voisivat olla jopa hieman hysteerisiä. Silloin ehkä tietyt yritykset eivät enää jatkaisi reittejä sinne päin. Ja meidän pitäisi hoitaa tällainen ennakkovaroitusjärjestelmä, jotta voimme tarkastella sitä tilannetta, jossa yritykset saattaisivat päättää lopettaa liikennöinnin Länsi-Afrikkaan. Ja sitten merten aluesuunnittelussa kysyttiin, ja siitä olisiko Ensalla tässä rooli. Tällä hetkellä ei ole tällaista suunniteltu. Minä voisin ajatella sel- tai ö, kuvitella sellaisia tilanteita, joissa jäsenvaltioiden pitää kommunikoida keskenään. Ehkä jäsenvaltiot kysyvät silloin laivareiteistä ja näissä tapauksissa EMSA voi auttaa ja antaa tietoja, mutta merten aluesuunnittelun suhteen EMSAlle ei ole mitään institutionaalista roolia määritelty. Siinä kaikki minun osaltani. Kiitos. Kiitos, Rova Berg. Ja kiitos herra Mylly. Näin olemme saaneet tämän päiväisen kokouksen julkisen osan käsiteltyä. Guideline. Nyt kysymys, joka kiinnostaa meitä kaikkia. Erika-onnettomuuden jälkeen laadittavat suuntaviivat, koska ne valmistuvat ja koska me saamme ne? Lyhyt kysymys siis. Um, they are current... Nämä suuntaviivat ovat kansallisten viranomaisten laadintatyössä tällä hetkellä ja sen jälkeen aiemme kuulla teollisuuden aloja, sillä eri, eri teollisuuden alat, esimerkiksi vakuutusyhtiöt ja satamat ovat tässä osallisina ja olisi oikeudenmukaista antaa heille mahdollisuus sanoa mielipiteensä ja tämän kuulemisen jälkeen ensi vuoden alussa toivottavasti saamme nämä suuntaviivat valmiiksi. Kiitos. Kiitos. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty ja nyt sitten käsittelemme palautetta kolmikantakokouksesta, mutta tämä kokous on, käydään suljetuin ovin ja joudun nyt pyytämään vierailijaryhmää jättämään tämän salin. Ee, mutta toivotan teille kaikkea hyvää ja hauskaa aikaa Brysselissä.